Um, even with a late... Hyvä, vaikka ollaan vähän myöhässäkin. Niin näyttää silti siltä, että vielä odottelemme ihmisiä, kun heitä tippuu. Mutta elämä on tällaista ja kuitenkin olisi kiire viedä asioita loppuun. Olen kuitenkin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi valtiovarainministerin Liettuasta valiokuntaan jälleen. Hän tulee puhumaan tässä melkein puheenjohtajakauden lopussa, koska ainakin, tai nyt ihan, koska Ekonissa meillä on vielä varsin tärkeitä trilogia meneillään tämän kokouksenkin jälkeen, ja vieläkin voimme niissä saada huomattavia läpimurtoja. Toivottavasti formaatti tulee olevan seuraava. Te puhutte 10 minuuttia sen jälkeen tulee meiltä kysymyksiä, jäseniltä kysymyksiä, toivottavasti ei liian pitkiä sellaisia ja että ehditään antamaan myös vastauksia. Ryhmät pääsevät esiin normaalissa järjestyksessä. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, honorable members. Kiitokset eh, puheenjohtaja, hyvät eh, valiokunnan jäsenet. Olen iloinen voidessani sanoa, että on vaikeaa eh, sovittaa puheeni kymmeneen minuuttiin. Niin tosiaan, kun katsoo taaksepäin, ja tässä on enää pari päivää jäljellä ja joulu on tulossa, mutta ennen joulua meillä on vielä paljon työtä jäljellä. Ja varmaan vielä saamme aikaiseksi muutaman asian kanssa hyvää edistystä. No, haluaisin kovasti kiittää oikein hyvästä yhteistyöstä kanssanne, koska ilman parlamentin ja neuvoston yhteistyötä mitään ei tapahdu. Eikä tämä johdu pelkästään siitä, että sekä neuvosto että parlamentti ovat lainsäätäjiä, vaan on ihan hyödyllistä myös vaihtaa ajatuksia ja joskus ö, sitten luodaan yhdessä jotain uutta. Liittoon kaudella päästiin hyvin eteenpäin monien asioiden kanssa. Ja me tietenkin pohjasimme oikein hyvään taustatyöhön, jota parlamentti ja meidän edeltäjämme eli Irlannin puheenjohtajakausi tekivät. Ja pystymme varmaan nyt sitten jättämään perinnöksi hyvän pohjan taas kreikkalaisille, jotka sitten seuraavaksi toimivat puheenjohtajina. Haluaisin kertoa neljästä puheenjohtajakauden ohjelmaosiosta, josta kerroin puheenjohtajakauden aluksi, joul, äh, anteeksi, heinäkuussa. Ja ensimmäinen osa koski tietenkin tätä rahoituspalvelua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 but also to european citizens that we are steadfast in our commitment to making our banking sector more resilient and serious about safeguarding the taxpayers' money which is another ja pystytään myös turvaamaan veronmaksajien rahoja. Ja tietenkin tässä siis ovat kyseessä nämä kaikki pankkiunioniin liittyvät asiat. Eli ne, jotka ovat pystyneet hyötymään pankkien riskinotosta, niin niiden pitää sitten myöskin, myöskin maksaa viulut sitten, kun jotain menee pieleen. Tämä otettiin mukaan tähän pankkien kriisinratkaisudirektiiviin ja nyt se on mukana tässä kriisinratkaisumekanismissa, asiassa, jota käsitellään huomenna ECOFIN neuvostossa. Tämä on todellakin perustavanlaatuinen asia, josta on pakko päästä yhteisymmärrykseen. Tämä on vähän epätavallinen asia ja sen takia lehdistöstäkin saa paljon lukea asiasta. Joskus näitä asioita käsitellään lainsäädäntöasioiden osalta, mutta tämä on konkreettinen asia, joka hyödyttää meitä kaikkia ja on täytynyt toimia hyvin luovasti tämän asian tiimoilta. Minä suhtaudun ihan myönteisesti huomisiin, optimistisesti huomisiin keskusteluihin, kun muistan, mistä viime viikolla puhuimme. Oikeastaan saatiin aikaiseksi ihan läpimurto viime viikolla jäsenvaltioiden kesken. Ja joskushan jäsenvaltioilla on hyvinkin eriävät kannat asiassa. Joten minusta tuntuu, että pystymme pääsemään yhteisymmärrykseen loppuasioista ja sitten Kreikan kaudella pystytään sitten viemään päätökseen neuvottelut parlamentin kanssa. Ja jottapa tämä sitten tämä asia voitaisiin vielä siunata ennen toimikauden päätöstä. Elisalla on siis vaikea tehtävä edessään, mutta kyllä autamme teitä kaikin tavoin, koska me kuulumme tuohon puheenjohtajakolmikkoon, eli Irlannin, Liettuan ja Kreikan puheenjohtajakolmikkoon, josta voisin sanoa, että tämä asia tosiaan oli kaikkein tärkein asiankin minulle henkilökohtaisesti. Ja toivottavasti siis onnistumme tässä asiassa. Toinen asia pankkiunionissa, jonka voin ottaa esille, on talletussuojadirektiivi. Ja tässä on vielä yksi kolmikantakokous tulossa. Ja uskon, että saamme aikaiseksi lopullisen yhteisymmärryksen vielä Liettuan kaudella. Ja sitten muut tärkeät asiat rahoituspalvelualalla, tietenkin tämä CRDR-rekisteri ja sitten markkinatieto, direktiivi ja luotan teihin siinä, että nämä asiat saadaan päätökseen. Aivan niin kuin tehtiin Omnibus 2 direktiivin tiimoilta. Ja Mrs. Burkhardt istuu, niin mielestäni saimme hyvää työtä aikaiseksi Omnibus kakkosen kanssa. Se saatiin luodattua eteenpäin ja se oli merkittävä saavutus, koska ensimmäinen ensimmäistä 2016 tuo Solvensi 2 puitteista, joka on osa siis tätä Omnibus 2, tulee sitten voimaan. Ja aivan niin kuin tuo pankkien kriisiratkaisudirektiivi, niin se sitten myöskin lyötiin lukkoon alkamaan ensimmäinen ensimmäistä 2016. Eli tuosta päivämäärästä tulee aika symbolinen, koska monet tärkeät lait tulevat sitten voimaan juuri silloin. Olen kovin iloinen siitä, että myös asunto laina direktiivi saatiin päätökseen. No edellisillä puheenjohtajakausilla oli tehty tärkeimmät työt sen osalta, mutta me sitten ihan viimeistelimme vielä tuon asian ja tämä lienee myös hyvää viesti kansalaisille ja yhtä lailla tietysti myös yrityselämälle. Ja Sven, yhteissijoitusyrityksistä, niin en voi luvata sinulle mitään, miten USITS-asia etenee, mutta katsotaan kuinka käy. Sitten maksutilidirektiivi on myös asia, joka on melkein päätöksessä. Ehkä perjantaina. Sitten pääsimme eteenpäin myöskin äh, rahanpesun vastaisissa toimissa. Äh, no tämä ei ehkä ihan vielä riittänyt, mutta kuitenkin eteenpäin on päästy ja katsotaan sitten kuinka käy. Katsotaan miten käy. Ehkä ensimmäinen ensimmäistä 2014 sitten jatketaan. Sitten talouden ohjausjakson osalta ECOFIN on käsitellyt useita kysymyksiä, useita aloitteita. Esimerkiksi mm, talousarvioesitykset on tullut euroalueelta ja talouskumppanuusohjelmat useista maista. Mm, niitä tarkasteltiin ja ne on myös hyväksytty euroalueella liiallisten alijäämien menettelyjen osalta. Ja ryhdyimme tarkastelemaan myös vuotuista kasvuselvistystä ja varhaisen varoituksen raporttia ja tätä työtä jaksetaan, jatketaan sitten talouden ohjausjakson osalta toimitaan vähän toisin kuin tänä vuonna. Ja tämä ei pelkästään johdu tietenkään Liettuan puheenjohtajakaudesta, vaan myös siitä, että monet muut tahot ovat ponnistelleet kovasti Ja aika pitkälti, pitkälti ollaan yhtä mieltä siitä, että eh, sitä pitää hyödyntää talouden hallinnon parantamiseksi talous- ja rahaliitossa. Sitten eh, verotusalalla on aikaansaatu edistystä. Valitettavasti säästöverotusdirektiivi, siis tuo uudistettu versio, edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa ja sitten siitä vain kuullaan parlamenttia ja yksimielistä ei ole vielä saavutettu. Kaksi valtiota edelleenkin vastustaa, vaikkakin neuvostelussa on kyllä päästy eteenpäin kolmansien maiden kanssa, mutta automaattinen tiedonvaihto, sen osalta on hyvin päästy eteenpäin. Ensinnäkin eh, noin eh, ajatustasolla ja on ajateltu, että oecd standardeja voitaisiin käyttää EU-ssa hyödyksi eh, siten, että EU-lainsäädäntö eh, mukautetaan siihen, että vaihdetaan automaattisesti tietoa rahoituslaitosten ja verohallintojen välillä. Sitten neljäs osio. Voin tämän vielä mainita, vaikka se ei kuulukaan valiokuntanne salkkuun, mutta olen kovin iloinen siitä, että olemme eh, onnistuneet parlamentin kanssa hyväksymään monivuotisen rahoituskehyksen. Onnistuimme hyväksymään talousarvion 2014, lisää talousarviot vuodelle 2013 ja kyseessä eivät ole palkoista nämä 325 miljardia, joita voidaan ryhtyä käyttelemään ensi vuoden alusta, vaan kyseessä ovat myöskin uudet aloitteet jotka sitten voidaan huomioida kohesiopolitiikan lainsäädäntötoimissa ja erityisesti on usea välineitä sen suhteen, miten voidaan saattaa yhteen rakennerahastot, rahoitusalan välineet ja sitten myöskin yksityisen sektorin tuet niin, että voidaan todellakin hyödyntää joka ikinen euro, joka tulee Euroopan unionissa niin, että siitä saadaan viisin tai kahdeksankertainen hyöty. Tässä viittaan esimerkiksi PK-aloitteeseen komissiolta ja investointipankissa ja tästähän keskusteltiin epävirallisessa syyskuun ECOFIN neuvostossa ja Sharon Bowles siellä oli arvokkaana vieraana. Ja sitten vaihdan vielä kieltä. Gerbiami komiteto narei, gerbiama pirmininkė. Niin. Puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet haluaisin kiittää teitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä, hyödyllisestä yhteistyöstä, joka on ollut myöskin erittäin miellyttävää. Liittoon puheenjohtajakauden prioriteetit eli avoin, luotettava ja kasvava Eurooppa. Uskoisin, että näihin tavoitteisiin olemme päässeet Euroopasta on tullut nyt kestävämpi. Talous on nyt hyvällä pohjalla ja luomme tulevaisuuden kasvun pohjaa. Uskon, että Euroopan unionista on tullut myös avoimempi. Meidän puheenjohtajakautemme on ollut tärkeä myös Liettualle maana. Tämä on ollut tärkeä tilaisuus jonka saimme, pystymme näkemään sen, että kykenemme tekemään paljonkin ja erityisesti kun toimimme kaikki yhdessä. Ja siitä syystä haluaisin kiittää parlamenttia. Parlamentti on tärkeä toimielin ja haluaisin kiittää erityisesti teidän valiokuntanne. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä tässä laskeskelinkin, kuinka monta asiaa ehditte loppuun viemään ja tulin siihen pisteeseen, että näyttää siltä, että jos kaikki tällä viikolla sujuu nappiinsa, niin ehkä olette tässä vieneet loppuun noin kymmenen Ekonin liittyvää kysymyskokonaisuutta. Se on kyllä oikeastaan varsinainen ennätys. En ole ihan varma, onnistutaanko tässä vielä mutta mikä lopputulos onkin, olemme silti, onkaan, niin olemme edistyneet kyllä valtavasti, niin kuin itsekin että jossakin vaikeissa kysymyksissä jotkut, jotka ovat olleet vähän jumissa pitkäänkin. Nyt sitten eteenpäin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys EPPstä. Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, uskon, että ansaitsette kyllä ne onnittelut, jotka teille nyt annamme. Teidän puheenjohtajakautenne tulokset ovat erinomaisia. Sharon muistutti, että jos kaikki sujuu hienosti, niin kymmenkunta aihetta saadaan näin valmiiksi. Silloin kun ryhdyitte toimeen, niin mahdoitteko uskoa, että pääsisitte näin hyvän tulokseen? Muistan ensimmäisen tapaamisen minun toimistossani. Te suhtauduitte optimistisesti, mutta pelolla. Ja sanoin, että olen varma, että Lietuan kausi varmasti on hyvä kausi. Ja nyt faktat ovat edessämme ja todistavat tästä. Bravo kaikesta tekemästäne työstä näin vaikeina aikoina tärkeissä aiheissa. Teidän kautenne on mahdollistanut sen, että Eurooppa on päässyt eteenpäin olette saanut hyödynnettyä energiaa näin monimutkaisessa aiheessa. Ajattelen tässä naapurin Burkartin aihetta. Hän on teidän kanssanne tehnyt aivan erinomaista työtä. Te mainitsitte juuri äsken pankkiunionin, joka totta kai on se suuri aihe. Haluaisin tietää, voisitteko omalla äidinkielellänne kenties sanoa hieman lisää siitä tavasta, jolla teille näyttäytyvät loppuneuvottelut ja päästäänkö asianmukaiseen ratkaisuun. Kiitos joka tapauksessa tekemästänne työstä kautenne aikana. Uh, <laughs> well, <laughs> um, uh, uh, uh, thank you for the very good question, Jean-Paul. Uh, Kiitokset hyvästä kysymyksestä, Jean-Paul. Niin on tätä vaikeaa selvittää liettuan kielellä, mitä pitäisi tehdä ja mm, mitä tehdään kompromissin kanssa. No minä kyllä pyrin aina kompromisseihin ja koitan kyllä toimia tässä vilpittömänä välittäjänä eri intressien välillä. Olemme käyneet useita kahdenvälisiä keskusteluja, monenkeskisiä keskusteluja, neuvotteluja ja kiistelletkin asioista. Joskus on otettu yhtenkin, koska keskustelut ovat niin vaikeita. Ja mm, meillä on ehdotuksia mm, joita tulee, ei nyt e, voi sanoa edes, että päivittäin, vaan ihan tunneittain näitä ehdotuksia kyllä tulee. Ja olen pahoillani, mutta en nyt tässä oikeastaan pysty ihan yksityiskohtiin menemään. Siitäkään syystä, että kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä löyty loppuun ja ministereiden kesken yleensä, kun neuvotellaan, niin mistä ne on sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu ja pidämme yleensä tästä periaatteesta kiinni. Mutta uskon, että huomenna pystymme kaikin tavoin saamaan aikaiseksi useita asiakirjoja ja kaikki teille tullaan kyllä sitten esittelemään ja ehkä kaikesta ei pystytä kyllä neuvottelemaan parlamentin kanssa, mutta uskoisin, että parlamentti pystyy kyllä sitten arvioimaan kaikki päätökset. Joten olen pahoillani, etten pysty tästä asiasta nyt sen konkreettisemmin puhumaan. Se changing kohta eli saan, mutta jos muutetaan joka pari tuntia asiaan, niin ehkä tämä suunta voi täällä parlamentissakin muuttua, tai parlamentin suunta voi muuttua, koska meistä olisi todella murska isku, jos tämä otet siirrettäisiin ulos demokratisista menettelytavoista ja asiaa käsiteltäisiin hallitusten välisesti, parlamentti jäisi ulkopuolelle. Tämä on tosiaan asia, johon suhtaudun varsin synkeästi ja mielestäni se olisi todella valitettava loppu puheenjohtajakaudellenne, jos tällainen lopputulos syntyisi. Elisa. Well, thank you for this introduction. Kiitoksia tästä johdannosta, Sharon. Haluaisin myös kiittää puheenjohtajan valtiota. Olette tehneet todella hyvää työtä. Teidän kaudellanne aloimme toimia äh, käsitellä tätä julkista talouden ohjausjaksoa, talouden ohjausta ja hallintoa. Onkin tärkeää, että te pystytte saamaan aikaan sopimuksen rakennerahastoista ja rahoitusnäkymistä. Tietenkin pahoittelen sitä, että rakennerahastoissa makroehdollisuutta ei otettu huomioon. Mielestäni tämä on aivan lainvastaista jopa. Perusperiaatteet hyväksyttiin, mutta, tämän, mutta silti te kyllä onnistuitte tässä varsin hyvin. Sitten rahoitusmarkkinoista mielestäni koko neuvotteluryhmä ja tullaankin keskittymään kysymyksiin, jotka ovat lähellä omia henkilökohtaisia sitoumuksia ja Tämä pankkien kriisinratkaisudirektiivi oli todella monimutkainen kysymys ja minun täytyy kiittää teitä tästä ja tunnustaa tehty työ. Tämä neuvotteluryhmä teki tosi hyvää työtä ja haluaisinkin voida sanoa samantyyppistä positiivista myös yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, koska tämä on kaikkein monimutkaisin kysymys ja mielestäni tämän mukaan meidän maidet, mainettammekin tullaan arvioimaan, koska niin kuin te sanoitte, tämä ei ole vain perustavanlaatuinen asiakokonaisuus, tässä lainaan teitä, vaan todellakin läpimurto. Ja meidän pitäisi saada tämä homma oikein tehtyä. Ja kuitenkin tämän jälkeen toivon vielä, että jos te vieläkin pystytte olemaan tässä vaikeassa roolissa, välittäjän roolissa, ja uskon kyllä, että tähän pystytte, niin silloin me toivomme ja uskomme näitä huojoita, kuulemme neuvoston kannasta, että sitä voidaan vieläkin muuttaa. Ja on parempi, että ei tule sellaista lopullista kantaa neuvostosta, joka on täysin vastoin niitä periaatteita, joita haluamme suojella täällä. Viittaan aivan eri position of... Mehän tulemme tänään äänestämään parlamentin kannasta ja toivon, että tämä innoittaa myös neuvostoa, jotta se valvoisi, valvoisi tätä neuvottelun rakennettakin. Ja nyt tämä on juuri sellainen hetki, jolloin me haluamme murtaa tämän yhteyden valtionvelan ja pankkitilan välillä, jossa halutaan erottaa veronmaksajat sellaista, että he tulisivat pelastamaan epäonnistuneita kaatuvia pankkeja. Tässä tarvitaan rahastoa, jonka ala itse rahoittaa. Tarvitaan tällaista välinettä, joka auttaa sen toiminnan alkamisessa ja sen pitääkin alkaa välittömästi niin, että tämä luottoväline, eh, se maksetaan pankkijärjestelmän toimesta maksuja pitää tulla pankista riskipainotteisesti, riskien perustuen, ja meillä pitäisi olla yksi ainoa järjestelmä, koska mehän puhumme yhteisestä valvonnasta, yhteisestä kriisinratkaisusta ja yhteisestä rahastosta. Ja meidän pitää pystyä välttämään kaikin keinoin sellainen, että ei puolesti puututa näihin kaatuviin pankkeihin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä parlamentille Tietysti kuullaan kaikenlaisia huhuja kahden kierroksen mahdollisuuksista, kriisinratkaisurahastosta, joka perustuisi hallitusten väliselle sopimukselle eikä yhteisömetodille ollenkaan. Käytettäisiin hallitusten välisiä rakenteita eikä yhteisöllisiä päätöksiä tehtäisi. Meille tämä on todella huolestuttava kehitystä ja me toivomme, että teidän hieno työnne puheenjohtajakauden aikana. Ei nyt törmää vaikeuksiin näin ratkaisevan tärkeässä kysymyksessä kautenne lopussa. Ja me vetoamme teihin, jotta vahvasti toimisitte tässä, tässä tänä rehellisenä välittäjänä, niin kuin olette tähän mennessäkin tehneet, koska tämä on niin tärkeä iso kysymys, että meillä ei ole varaa siihen, että siinä – sen laatimisessa ei onnistuta. Kiitoksia Elisa, kiitoksia kovasti. Te lähditte liikkeelle sellaisesta seikasta, joka minun puheestani kenties puuttui. Totta kai olen kiitollinen myös tiimilläni. Tiimi on hyvin omistautunut ja kokenut tiimi, paras mahdollinen, mitä olisin voinut toivoa. Eli todellakin kiitän myös tiimiä. Ei pidä uskoa huhuja, vaan pikemminkin voimme pitää kiinni niistä periaatteista, jotka luetteloitte. Voin yhtyä kyllä kaikkiin näihin periaatteisiin. Yhteys pankkien ja valtioiden välillä pitää saada poikki. Tämä on pääkysymys, kun perustamme pankkiunionia. Sitten rahoitussektorin sirpaloitumisen korjaaminen on myös tarpeellinen seikka. Pankkiunionin luominen on tässä yksi askel, ei kenties aivan välitön askel. Ja rajojen poisto eri jäsenvaltioiden väliltä. Mutta vaiheittainen lähestymistapa on sellainen, joka voi tuoda tuloksia. Olen muuten todella tyytyväinen, iloinen siitä, että pääsimme sopimukseen sijoittajavastuusta, Bailin ratkaisuista, äh, joka toteutuu jo 2016. Tämä on merkittävä askel, joka nousi esille keskusteluissa ja kolmikantaneuvotteluissa parlamentin kanssa. No sitten ne toimet, jotka toteutetaan kriisiratkaisussa, itse pankkiala olisi rahoittamassa näitä toimia. Tätä kaikki jäsenvaltiotkin edistävät ja lupaan, että pidämme kiinni tästä periaatteesta. Tärkeä seikka, jonka mainitsitte, on se, että poliittista ja kansallista vaikutusvaltaa pitäisi minimoida silloin, kun kyse on pankkien alasajosta ja kriisin ratkaisusta. Me yritämme tätä periaatetta ajan lävitse sinnikkäästi kaikissa pankkiunionia sivuavissa aiheissa, mukaan luettuna myös kriisiratkaisumekanismi. En haluaisi kuitenkaan tässä mennä yksityiskohtiin tämän enempää. Okay, now for Aldi. Uh, Wolf. Aldesta Ja, vielen Dank. Äh, ich, ich darf mich den Glück... Kiitokset. Haluaisin yhtyä onnitteluihin edellisiltä puhujilta. Olen tosiaan tutustunut teidän tiimiinne ja huomasin, että teillä on todellakin sekä teknistä asiantuntemusta, että olette ihan henkilökohtaisesti sitoutunutta asiaan. Nämä kysymykseni on oikeastaan tullut jo esitettyä, eli esitänkin tässä sitten vähän muita kysymyksiä. Ensinnäkin, onko teidän mielestänne olemassa edellytykset euroalueen ulkopuolisille jäsenille osallistua vapaaehtoisesti pankki unioniin. Ovatko nämä edellytykset oikeanlaiset vai onko teidän mielestänne olemassa sellainen vaara, että tosiasiallisesti euroalue yhdentyy voimakkaasti, mutta sitten syntyy kuilu verrattuna euron ulkopuolisiin maihin? Sitten toiseksi, täällä on jo mainittukin tämä kohtalokas riippuvuus maiden välillä ja sen suhteen, miten pankit ovat myös riippuvaisia näistä valtioiden joukovelkakirjoista. Ja haluaisimme murtaa tämän ja EKP hän tällä hetkellä antaa lainaa hyvin alhaisella korolla ja pankit käyttävät näitä lainoja sitten ostaakseen valtioiden joukkovelkakirjoja. No me haluaisimme tässä oikeastaan käydä päinvastoin. vastoin ja onko tämä mahdollista nyt sitten muurtaa tällä ähm, saamisten laatuarvioinnilla, jos siinä sitten tehdään vähän kriittisempää arviointia. Kiitoksia. Hmm? uh, okay, uh, of course, uh, one of the principles of the bank. Niin totta kai pankkiunionin yksi periaatteista aivan niin kuin valvontamekanismissakin, jonka saimme viimeistylliksi. Sehän ei ollut meidän aiheemme täysin, mutta onneksi me saimme tämän lokakuun ekofinissa hyväksytyksi ja saimme myös sopimuksen EKPn kanssa. Aivan niin kuin Euroopan parlamenttikin toimi tiedonvaihdon suhteen. Niin kuin tiedätte, euroalueen ulkopuoliset maat voivat valita sen, että ovat mukana valvonta mekanismissa. Ja sitten kriisin ratkaisumekanismi toisena pilarina pankkiunionissa täytyy heijastella tätä valvontarakennetta. Niiden täytyy sopia yhteen. Kriisinratkaisumekanismissa on suoria viittauksia myös valvontamekanismiin ja maihin, jotka siihen osallistuvat. Voin vakuuttaa, että Suuri enemmistö jäsenvaltioista katsoo, että pankkiunioni ei koske pelkästään euromaita. Totta kai tämä on ikään kuin kotipesä tai lähialue, josta lähdetään liikkeelle, mutta olen varma, että se siitä laajenee. On luotava mahdollisuuksia myös euroalueen ulkopuolisille maille, niille, jotka haluavat liittyä pankkiunioniin mukaan. On myös saatava tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet pankkien välillä pankkiunioniin kuuluvissa maissa ja sen ulkopuolelle jäävissä maissa. Me noudatamme näitä periaatteita hyvin huolellisesti. Ei tämä niinkään vaikeaa ole, koska meillähän on laajan enemmistön näkemys oikeastaan yksimielinen näkemys jäsenvaltioiden keskuudessa siitä, että näin pitää toimia. En haluaisi EKPn politiikkaa lähteä kommentoimaan korkotason osalta. Minulla ei ole valtuuksia kommentoida tätä, enkä katso, että ECOFINin johdossa olisin, olisi mahdollisuuksia tätä asiaa kommentoida, mutta omaisuuserien laadunarviointi on ensimmäinen vaihe, kun yhteistä valvontamekanismia otetaan käyttöön. Ja omaisuuserien laadun arviointi tapahtuu tulevan vuoden aikana, silloin kun valvontamekanismi sitten 2014 4. marraskuuta täysin astuu voimaan. Jäsenvaltiot ja EKP ja myös valvonta neuvosto jäsenvaltioissa valmistelee tätä hyvin huolellisesti. Omaisuuserien laadun arviointihan ei ole ainut toimi. Toteutetaan myös pankkiviranomaisen toimista stressitestejä. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta totean vain, että 2011 stressitesteistä on kyllä otettu oppia. Nyt stressitestit varmasti onnistuvat paremmin ainakin viestinnän näkökulmasta. Tiedät, että viestintä rahoitussektorilla on hyvin tärkeä asia. Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan myös siitä, miten rahasta puhutaan. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajattelemme rahoituslaitosten asianmukaista toimintaa. Okay, uh, now for the Greens, uh, Sven. Sven. Ainakin olit tällä listalla. No, how I got En tiedä, miten sinne päädyin, mutta antaa mennä. Niin minunkin täytyy ja haluankin kehua sitä, mitä olette kaikkea sanonut aikaan. Teidän puheenjohtajakautenne oli varsin tehokas ja tässä me emme vielä mittaa joka ikisen asiakokonaisuuden tuloksia, mutta te onnistutte tosiaankin navigoimaan meitä monien reittien kautta ja ehkä olettekin tietoisia, että aika monet kollegat eivät ole varmoja siitä, tuleeko tällainen samanlainen peli jatkumaan tulevina kuukausina. Mutta joka tapauksessa tämän lisäksi mielestäni on ero rahoituspalveluiden väillä, jossa on normaali yhteislainsäädäntö vallankäyttö vallassa ja sitten muut alueet, tehän mainitsittekin niitä verotus. Jos minä vertaan Eurooppa-neuvoston toukokuun tuloksia, kun vahvasti sitouduttiin siihen, että saataisiin tuloksia. No kun näin sitten tämän ECOFINin raportin eh, Eurooppa-neuvostolle, joka aloittaa työnsä tällä viikolla, kun ECOFIN yrittää eh, hämärtää aktiivisesti tai jotenkin väittää, että varsin vähän edistystä saatu aikaan. Mihin vain katsoo, ei ole kyse vain säästöjen verotuksesta, vaan myös veron kierrosta, välttämisestä suurissa monikansallisissa yrityksissä, maakohtaisissa raporteissa, joissa selkeästi olette sitoutuneet, johon sitouduitte toukokuun neuvostossa. Nyt tämä on kaikki tuhottu tavallaan neuvotteluiden kautta neuvostossa. Ainakin on iso riski tästä. Minun täytyykin sanoa, että näissä asioissa tulokset ovat paljon rajoittuneempia ja me olemme tehneet muutamia kirjallisia kysymyksiä teille ja me haluaisimme saada myös kirjallisia vastauksia ja haluaisimme tietää, saammeko lopultakin tällaisia vastauksia. Sitten sama koskee euroalueen tulevaisuutta. Jos tarkastellaan, minkälaisia sitoumuksia on tehty ja kuinka vähän loppujen lopuksi olemme saaneet ne ehkä muistattekin, että Van Rompuy allekirjoitti Draghin Barroson kanssa tämän sitoumuksen. Loppujen lopuksi varsin vähän saatiin aikaan. Tämä Euroopan neuvosto tulee keskustelemaan vai CCRstä, CCIstä, mutta muutoin varsin vähän tuloksia on saatu aikaan. Tämä ei ole tietenkään teidän päävastuualuettaan, koska se kuuluu euro klubiin ja tehän tulette liittymään tähän vasta tulevaisuudessa siis euroalueeseen. Mutta voimme selvästikin nähdä, että silloin kun meillä oli yhteispäätös oikeus, te onnistuitte varsin hyvin tässä työssä, niin jos meillä ei ollut kunnollista tai ei ollut tämmöistä lainsäädäntöjärjestelmää käytössä, ja e- neuvosto esimerkiksi verotuksen eurokysymyksissä. Verotuksessa tulokset olivat varsin rajoituksellisia muun muassa. Ja minun täytyy sanoa, että tunnen kyllä varsin suurta huolta siitä, että näin vähän edistyttiin Ecofinissa koskien kaikkia verotukseen liittyviä kysymyksiä. Ja lopuksi minua kiinnostaa kovasti se, mitä te olette mieltä kehityksestä jota on nähty esimerkiksi yhteisen kriisinratkaisumekanismin kohdalla. Kun jotkut ministerit tapaavat Berliinissä normaalien proseduurien ulkopuolella, minua todellakin kiinnostaa mitä te olette mieltä tällaisesta toiminnasta On ominaisuudessa? Kiitoksia. Mä... No, lähden liikkeelle ihan alusta. Eli siis äh, olette tietysti oikeassa siinä mielessä, että verotusalalla ei saatu niin hyvää edistystä aikaan, toisin kuin esimerkiksi rahoituspalvelujen alalla. No, siihen on montakin syytä mutta olisin silti eri mieltä sen suhteen, että mitään edistystä saatu aikaiseksi. Kyllä edistystä saatiin aikaan, mutta verotusalalla on saatava aikaan yksimielisyys ja se ei aina ole mahdollista. Sitten voi olla estenä myöskin nämä erilaiset poliittiset toimikaudet jäsenvaltiossa, jotka eivät käy yhteen ja tällä kaudella yhdessä maassa poliittinen toimikausi päättyi eikä heti toinen alkanut, eli se on ehkä yksi syy, minkä takia säästöverotusdirektiivi esimerkiksi jäi jumiin, vaikka kävimme vilkkaita keskusteluja monenkin kertaan ECOFIN-neuvostossa. Mutta sitten alveverotuksen alalla saimme hyvää edistystä aikaan. Ihan kaikkia asioita ei ole viimeistelty kylläkään, mutta Kreikan kaudella varmasti työ jatkuu. Verotusalalla kysymykset ovat joskus teknisesti varsin mutkikkaita, joten on käytävä teknisiä neuvotteluja. Mutta olen iloinen siitä, että ymmärrys on siis muuttumassa nyt automaattisesta tiedonvaihdosta, mutta olen kyllä merkinnyt muistin kysymyksenne ja niihin vastataan sitten kirjallisesti ajallaan. Sitten talouden ohjauksesta ja hallinnosta. En ole samaa mieltä, etteikö aikaan olisi saatu mitään edistystä. Tietenkin olisimme toivomeneet, että olisimme saamaan, saaneet aikaiseksi asetuksia tai jotain lainsäädäntövälineitä ex ante koordinoinnista esimerkiksi, mutta sitten se ei ole niin helppoa. Toisaalta meillä on tämä Euroopan talouden ohjausjakso ja nyt on juuri alkanut neljäs kausi. Sitten meillä on tämä Tupac-lainsäädäntö talousalalla, jota on juuri alettu soveltamaan pari kuukautta sitten, ja ensimmäinen arviointi tullaan tekemään euroalueen budjeteista. Ja ensi vuonna talouden ohjausjakso tulee hoitumaan eri tavoin kuin vuonna 2013. Se tulee olemaan informatiivisempi, mutta en usko, että se kuitenkaan on mitenkään mutkikkaampi. koska ajattelemme, että juuri puheenjohtajakaudellamme emme halua mutkista asioita, vaan saada paremminkin tietoa. Emme halua tehdä talouden ohjausjaksosta mitenkään hirveän virallista tai muodollista, mikä on ehkä vaarana. Ja uskon, että tämä työ tuottaa hedelmää, ei ehkä ihan lähiviikkoina, mutta sitten siinä vaiheessa, kun keskustellaan kansallista uudistusohjelmista ja lähentymis- ja vakausohjelmista ensi keväänä, niin tulette näkemään, että tämä homma tulee muuttumaan verrattuna aikaisempaan. Ja esimerkiksi nämä raportoinnit tänä vuonna ja aikaisempina vuonna, niin tulette havaitsemaan, minkälainen muutos tulee. Seuraava raportti tulee olemaan paljon yksityiskohtaisempi ja tämä on hy- hyvä tapa jatkaa. Tässä siis pikkuhiljaa muutetaan tätä lähestymistapaa. Olisi tietenkin voinut tulla ihan lainsäädäntöhankkeitakin, mutta kyllä ideologisella tasolla on tapahtunut edistystä. Sitten euroryhmästä. Olen todella iloinen. Minä olen ollut ensimmäinen ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja, joka on tullut euroalueen ulkopuolelta, joka on koskaan saanut osallistua keskusteluun ECOFINissa. Ja käsittelemme joitain sellaisia asioita, joita minua pyydettiin esittelemään ryhmälle. Ja tässä siis tehtiin koordinointityötä euroryhmän väliltä, välillä ja ECOFIN eh, ministerineuvoston välillä, joka on tietenkin tämä virallisempi taho. Ja tämä oli minulle kovin hyödyllistä Ja odotan no, uusia lainsäädäntöhankkeita kovin innolla, mutta olen nyt nähnyt, että erilaiset neuvoston kokoonpanot voivat tehdä yhteistyötä ja voivat tehdä aloitteita. Ja tämä koskee myös niitä kokouksia, jotka mainitsitte kaksi, kolme tai neljäkin ministeriä voi kokoontua ja se on ihan hyödyllistä, koska näin he voivat eh, hioa kantoja, koska jos yhdessä ovat aina 28 ministeriä, niin silloin ravarna on se, että ei saada minkälaisia tuloksia aikaiseksi. Eli alusta lähtien olen ollut kyllä sitä mieltä, ihan jo tämän vuoden alusta lähtien, että olen henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin ministereihin ja mielestäni tällä on saatu hyviä tuloksia aikaan monissakin tapauksissa. Olen käynyt paljon kahdenkeskisiä, monenkeskisiä neuvotteluita ministerikollegoiden kanssa. Ja näin päätöksiä voidaan valmistella. Mutta olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kaikki nämä kahdenväliset neuvottelut, joita on käyty, tai monenvälisetkin neuvottelut, niin niistä voimme olla kyllä samaa mieltä, että päätökset lopulta tehdään kuitenkin ECOFIN neuvostossa. Eli siis nämä ää, äh, lainsäädäntöhankkeet hyväksytään ECOFIN neuvoston kokouksissa eikä missään muualla. Ja pidän kiinni tästä kannasta ja kollegat ymmärtämättä myöskin oikein hyvin ja ovat tästä asiasta samaa mieltä. E uh, Hyvä ECR-puolosta, Arvoisa ministeri, minulla on muutamia konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin pankkiunionista. Kuka päättää pankin kriisin ratkaisusta? Onko se yhteinen kriisin ratkaisumekanismi vai ECOFIN vai, vai ESMn jo, äh, neuvosto? Kuka tämän päätöksen tekee? Sitten tulee näihin varajärjestelyihin, te puolatte sektorin rahoittama varajärjestelmä. Olen tästä varajärjestelyä olen aivan samaa mieltä. Tulen kuitenkin sen johtopäätöksen, tällainen backstop-varajärjestelmä sisältäisi vain 55 miljardia euroa suurin piirtein vuoteen 2025-2028 mennessä, joten varsin vähän ja varsin myöhään, jos pari isoa pankkia joutuu vaikeuksiin tavallaan vettä puuttuu kannusta ja sitten täytyy käyttääkin jo julkisia varajärjestelyitä. Mikä on teistä parempi, jos puhutaan kans- kansallisesta kriisinratkaisurahastosta, EUn laajuista kriisinratkaisurahastosta vai Euroopan kri- vakausmekanismista? Koska loppujen lopuksi tämä alakohtainen rahasto on niin pieni, että oikeastaan aina pitää sitten julkisia varoja jossain kohtaa peräänkuuluttaa, joten pyytäisin vielä tätä selventämään näkemyksenne siitä, miten edustetaan vähittäispankki, liikepankkitoiminta, vähittäispankkitoiminta, investointi, pankkitoiminnasta niin kutsusta Walker-säännöstä on kyse. Number of concrete questions. Aika paljon konkreettisia kysymyksiä. Osaan minulla ei ole vastausta, taikka sitten osan en voi vastata eettisin perustein, koska olen Ekofinin johdossa. En voi vastata moninkaan näistä kysymistä, mutta olemme päättäneet yhdestä periaatteesta, joka liittyy varajärjestelyihin, turvajärjestelyihin, jotka täytyy jollakin tavalla rahoittaa rahoitusalalla ja aivan erityisesti pankkisektorilla. Ensinnäkin ensimmäinen rahalähde on yksityinen sektori. Sitähän uudelleenjärjestelypäätökset koskettavat silloin, kun kyse on rahoituslaitosten ja pankkien auttamisesta. Ensimmäinen rahalähde tulee aina olemaan yksityinen sektori pääomittaminen, yksityiset äh, ratkaisut, omaisuuserien myynnit ja niin edelleen. Ja nokkimisjärjestyksessä toinen lähde on sitten kansalliset varat jäsenvaltioissa. Vasta kolmantena vaiheena tulisi tulla jonkinlainen eurooppalainen rahalähde. Yksityiskohdat siitä, kuka päätökset tekee, kuka tekee mitäkin, kuka maksaa mistäkin, Nämä kysymykset liittyvät asetuksiin ja säädöksiin, ei niinkään valvontamekanismiin. Eli oikeastaan kyse on nyt elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä. Meillähän on jo tästä ratkaisu, kuka pankit ajaa alas. Kyse on kansallisesta kriisinratkaisuviranomaisesta. Ja sitten pankkiunionissa kriisiratkaisun mekanismin suhteen ei ole vielä lopullista vastausta, mutta sitten kun kompromissi saadaan aikaiseksi, niin tästä tehdään ehdotus kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa. Ja sitten viimeinen kysymys, investointipankkien ja vähittäispankkien erottaminen. Ei ole vielä tehty komissiosta mitään lainsäädäntöehdotusta tästä kysymyksestä, joten en voi kommentoida tätä tämän enempää. Uh, okay, moving on. Uh... Hyvä. Sitten edustaja Valts. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä ministeri. Minäkin haluaisin äh, oikein lämpimästi kiittää neuvoston puheenjohtajakaudella tekemästänne työstä. Olette todellakin tehnyt erinomaista työtä ja tässä viittaan noihin juuri mainitsemiisi kysymyksiin Omnibus ja Solvensi 2 aloitteisiin, että näin monen vuoden neuvottelun jälkeen ollaan asiat saatu päätökseen. Kiitokset siitä. Minulla olisi kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää teille. Ensinnäkin Liettuan puheenjohtajakaudella on paljon saatu aikaan ja ehkä noin kymmenen asiaa saadaan päätökseen yhteensä, mutta kysymykseni kuuluu, että mikä teidän mielestänne on sitten lähivuosina ö, tärkein lainsäädäntöhanke tai hankkeet, joita Euroopan unionissa pitäisi käsitellä. Sitten toinen kysymys. Tehän olette itse Liettuan valtiovarainministeriö ja Liettua haluaa tulla mukaan euroalueeseen. Eh, mikä on tietenkin hyvä asia. Voitteko jo kommentoida jotenkin, kuinka näette tällä hetkellä tämän tilanteen euron osalta ja mikä on tänne 2014 suurin haaste eurolle? Ja sitten kolmas kysymykseni tuon transaktioveron osalta, niin mitäpä luulette tällä hetkellä tästä prosessista mikä on finanssitransaktioveron tämänhetkinen tilanne Euroopan unionissa. Olisi hienoa, jos voisitte näihin kolmeen kysymykseen vastata. Well, uh, uh, concerning... Niin, no ensimmäiseen kysymykseen tärkeistä kysymyksistä rahoitusalalla. Niin kävimme kiintoisat keskustelut epävirallisessa syyskuun ECOFIN ministerin tapaamisessa. Siellä ei tehty päätöksiä, mutta vähän tulevaisuuttakin luodettiin ja näyttäisi olevan tärkeitä kysymyksiä tulossa ja yksi asia koskee rahoitusalan tuleva arkkitehtuuria Euroopassa ja tällä alalla on paljon työtä vielä. Siellä on tietenkin myös hyvin teknisiä kysymyksiä, joita käsitellään parhaillaan ja jossain vaiheessa tietenkin nekin pitää saattaa päätökseen, mutta sitten syvällisempi ymmärrys siitä, että kuinka rahoitusala pitäisi kehittää, miltä sen tulisi näyttää, se on tärkeä kysymys Euroopalle. Esimerkiksi pitkäaikaiset investoinnit ja kysymys, joka oli esille jo Irlannin kaudella. Siitä keskusteltiin jo huhtikuussa Dublinin epävirallisessa ministeritapaamisessa. Se kirvoitti paljon ajatuksia siitä, että mil, miten rahoitusala pitäisi järjestää uusiksi Euroopassa niin, ettei oltaisi niin riippuvaisia pankeista Pankkisektorihan tietenkin luotottaa pitkälti yrityksiä 80-85 prosenttisesti Euroopassa, mutta USAssa tilanne on tykkänä toinen. Siellä 70-85 prosenttia rahoituksesta tulee pääomamarkkinoilta, joten meidänkin pitäisi saada enemmän luototusta pääomamarkkinoilta Eurooppaan. myös siksi, että näin voitaisiin vähentää riskejä, jotka ovat keskittyneet nyt pankkisektoriin. Pankkiunioni voi tietysti omalta osaltaan auttaa, mutta myös pääomamarkkinoiden ja muiden vaihtoehtoisten rahoituslähteiden käyttö pitkän aikavälin eh, investoinneissa olisi hyvä. Ja sitten toisaaltahan meillä on vielä toisessa nämä pk-yritykset, 27 miljoonaa työtöntä, joista 24 miljoonaa on juuri PK-sektorilta. Eli jos me voimme tukea PK-sektoria vaikka kutakin yritystä vain yhden hengen työllistämään, niin ongelma ratkaisi. Ja PK-yritykset tarvitsevat luottoa kipeästi ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksen avulla ehkä PK-yritykset saisivat paremmin tätä rahoitusta, mutta kyseeseen tulevat myös uudet välineet. Nämä ovat ehkä kaikkein tärkeimmät rintamat, joilla pitäisi edetä. Ja muitakin tärkeitä kysymyksiä on tietysti esillä, mutta mm, tärkeitä aloitteita on myös tulossa. Sitten euroalueen haasteista. Koko Euroopan unionin talouden suuri haaste on talouden kasvuvauhti. Se on alhaisempi kuin Yhdysvalloissa. Ja syksyn kokouksissa Washingtonissa, niin Eurooppaa ei itse asiassa kritisoitu. Se oli uutta. Ei niinkään kritisoitu ö, taloutta Euroopassa, mutta Silti uskoisin, että talouden kasvuvauhti pitäisi ottaa jälleen tarkasteluun. Siis vaikuttaa siltä, että kasvu on elpymässä. Se on periaatteessa plussan puolella, mutta meidän pitää parantaa taloustilannetta Euroopassa. Omassa maassani talouden elpyminen on prioriteetti ja yksi motiivi juuri sen suhteen, että haluamme päästä euroalueeseen, on se, että uskomme yhteisvaluuttaan ja euroalueen hyvät puolet ovat juuri siinä, että euroalue pystyy käsittelemään omat vaikeutensa. Eli sieltä löytyy sisäistä energiaa, jonka avulla päästään näistä sisäisistä kriiseistä, joita on nähty. Ja uskon, että tietenkin euroalueella tulee olemaan vaikeuksiakin tulevaisuudessa, mutta euroalue kuitenkin pystyy käsittelemään nämä vaikeudet ihan itsekseen. Ja sitten finanssitransaktioverosta. Teknistä edistystä on saatu aikaan, mutta suoraan sanoen mehän olemme nyt ryhtyneet neuvottelemaan 11 maan kesken ja noiden 11 maan välillä on vielä hyvin äärinäkemyksiä siitä, minkälainen tämä vero voisi tulevaisuudessa olla. Ja keväällä sitten tullaan näkemään, minkälaista edistystä saadaan aikaan ja seuraavalla Kreikan puheenjohtajakaudella sitten voidaan kertoa enemmän sen asian etenemisestä. Kiitoksia kun aloitimme tänään puoli kymmeneltä, niin käytämme nyt hiukan tätä yliaikaamme. Sitten Werner, Maletic, EPP-ryhmästä. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam ministra. Kiitoksia. Zahvaljujem na vrlo uspješnom. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä toivottaa ministerin tervetulleeksi ja onnitella häntä menestyksekkäästä kaudesta. Te olette monilla aloilla saanut hyviä tuloksia. Ensinnäkin talous- ja rahaliiton vahvistamisessa, MFSssä, äh, on saatu temaattista keskittymistä, älykästä rahoitusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Olemme pitkään keskustelleet siitä, miten pk-yritykset voivat saada lainaa. Te olette myös omissa vastauksissanne tätä korostanut. Eri jäsenvaltioissa ehdot vaihtelevat kovasti, erityisesti kun kyse on korkotasosta. Tämä luo epätasa-arvoisuutta sisämarkkinoille. Yritykset eivät näin ollen ole kaikki yhtäläisten mahdollisuuksien äärellä. Miten tämä vaikuttaa euroalueelle ja myös sen ulkopuolella? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Aiheestahan on myös keskusteltu. Miten voimme täytäntöön vanna onnistuneesti niitä suosituksia, joita ohjausjaksosta on annettu? Analyysistä näemme, että vain kaksi jäsenvaltiota on täytäntöön pannut suositukset ja muut valtiot ovat täytäntöön panneet vain niistä osan. Minkälaisena näette tämän ongelman, kun ajattelemme suositusten täytäntöönpanoa? Voiko olla, että ne eivät olisi riittävän selkeintä tai riittävän täsmällisiä? Mitä tässä mielessä pitäisi muuttaa? Ja kolmas kysymykseni liittyy oman maanne kokemuksiin liiallisen alijäämän menettelyssä. 21. kesäkuuta pääsitte tästä menettelystä pois ja olette ryhtyneet ryhtyneet moniin toimiin sekä meno- että tulopuolella tilanteen korjaamiseksi. Menopuolen yksi toimi liittyy siihen, että eläkejärjestelmän toisen pilarin siirtoja rajoitetaan. Oletteko Liettuassa pohtineet sitä, että tämä toinen pilari lopetettaisiin, poistettaisiin ja miten nämä siirrot ovat vaikuttaneet alijäämeen? Alijäämään, kiitos. Uh, okay. uh, uh, thank you. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Olen hiukan nyt hämmentynyt, koska olen täällä ECOFINin puheenjohtajan ominaisuudessa. Ehkä ei olisi kovinkaan eettistä keskustella nyt Liettuan sisäisistä kysymyksistä. Pyydän tietysti anteeksi tästä. Voimme henkilökohtaisesti kahden kesken tästä keskustella, mutta en uskaltaudu tähän julkisesti. Ensimmäinen kysymyksen oli erittäin tärkeä. Luoton saanti PK-yrityksissä ja Koroilla on tietysti tärkeä merkitys. Se juuri estää sen, että jotkut pienet pk-yritykset saavat luottoa. Mutta sitten toinenkin varsin tärkeä seikka on nimittäin koko mahdollisuus saada yhtään mitään pankeilta, kun pidetään mielessä se, että pankit eivät halua ollenkaan ryhtyä mihinkään riskipitoiseen toimintaan, joten he, ne eivät missään nimessä lainaa rahaa, jos eivät ole varmoja, miten business se tulee toimimaan. Mutta tässä kun ajatellaan sitä, että pk-yritykset ovat niin tärkeä osa talouttamme, että meidän pitää varmistaa se, että meillä on jonkinlaisia välineitä, jotka lieventävät tätä luotonantoa puutetta, pulaa. Ja tässä Euroopan investointopankin ja Euroopan komission aloite, että käytettäisiin tällaista rahoitusmarkkinaa toimintaan liittyy myös riskipääomaa, bisnesenkelitoiminta ja muu. Ja pyritään yhdistää tämä rakenteelliseen apurahoituksen e- EUn budjetista voitaisiin saada kunnolliset takuut tai muuten vähentää riskejä ja saadaan sitten yksityiseltä äh, rahoittajalta lainaa. Nämä ovat tärkeitä aloitteita. Se, missä onnistuimme, oli, että äh, pystyimme käyttämään kohesio rahastoa niin, että jäsenvaltiot sitten pystyvät käyttämään näitä välineitä itse. Ja Liettuassa aiomme käyttää todellakin näitä välineitä hyväksemme. Yksi mielenkiintoinen iskulause, joka tuli esille kohesioministerien kokouksen aikana Vilnassa, se oli virallinen ministerineuvoston kokous, niin se juuri koski eurooppalaista rahoitusta. Tässä oli investointeja eikä niinkään parempaa rahan käyttöä. Investointeja ja investointeja eikä niinkään parempaa rahan käyttöä. Mielestäni tämä on ihan oikea tie eteenpäin. Sitten suosituksista, joita on tehty eh, talouden ohjausjakson yhteydestä tärkeä kysymys, mutta me keskusteluita joulukuun ministerineuvostossa muutaman päivän kuluttua tullaan yhdessä arvioimaan Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa ja aikaisempia sellaisia. Tietysti meidän täytyy pohtia, missä määrin nämä suositukset ovat jotenkin konkreettisia. On useita yleisiä suosituksia, jotka koskevat kaikkia maita. Näitä on muutama. Sitten on tällaisia maakohtaisempia suosituksia Minun henkilökohtainen näkemykseni on, että me tarvitsemme molemmanlaisia näitä yleisiä ja tarkempia suosituksia, mutta se mitä todella tarvitsemme on tehokkaampia analyysejä siitä, miten nämä suositukset on täytäntöön pantu kyseisissä jäsenvaltioissa – Tämä on tällainen tapaus, jos laatii suosituksen ensi vuonna, että tällainen arvio tehtäisiin. Mielestäni on hyvin vaikea saavuttaa näitä tuloksia. Suos, sellaisia suosituksia tullaan tekemään, jotka sopivat yhteen maan tilanteen kanssa muutaman vuoden ajan, jopa enemmänkin. Ja sitten on sellaisia asioita, joiden kohdalla edistyminen on erittäin tärkeää. Ei niinkään se, että jotain nyt yleensäkin tehdään, vaan että todellakin edistytään esimerkiksi työttömyyden korjaamisessa tai pyritään tarttumaan erilaisiin vajeongelmiin. Uskon, että paljon selkeyttä saamme sitten keväällä Kreikan kaudella. Kun sanon, oli tässä ylittämässä jo aikaa, niin tämä tarkoitti sitä, että meidän pitäisi ottaa nämä kysymykset, joihin on jo puhujat, eikä antaa lupaa kaikille. Mutta yritän päästä tämän puhelistan läpi. Sitten SD-ryhmästä Peter Simon. Niin, minäkin muistan ensimmäiset keskustelut täällä. Ihan samassa paikassa eh, ensimmäisen ECOFIN-neuvoston jälkeen, kun olitte täällä ja puhuttiin siitä, että onko ylipäätään mitään mahdollisuutta saada aikaiseksi vielä kolmas osio pankkiunionia, nimittäin nämä sijoitus, tämä sijoitustakuut. No, kiitokset tästä uskomattomasta sitoumuksesta tuloksista ja hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa. Minäkin toivon, että meillä on vielä tilaisuus viedä asiat loppuun, vaikka tietysti yhdeltä osin vielä asiat ovat levällään ja yksi kolmikanta kokous vielä pidetään, mutta olemme kyllä jo aika pitkällä ja monet sellaiset kysymykset on jo ratkaistu, joista emme olisi edes uskoneet, että näin lyhyessä ajassa päästään näin pitkälle. Ja varmasti tänä, tämän illan kolmikantakokouksessa pystytte vielä nämä loputkin esteet raivaamaan, mutta tällaista samantyyppistä tulosta en ole koskaan aikaisemmin nähnyt vielä. Sitten yksi asia, josta jäin vähän miettelijäksi tulevaisuuden näkymien osalta, tämän ja muidenkin asioiden osalta. Näen, että pankkiviranomaisen rooli verrattuna siihen, minkälaiseksi sen halusimme luoda, kun se perustettiin. Verrattuna siihen, mikä se nyt on, niin nämähän ovat ihan kaksi tykkänään eri asiaa. Jos minä nyt mietin, että kun me täällä olemme luoneet valvontaviranomaisen, niin meillähän oli odotukset korkealla. Ja nyt kun näen, että joka ikisessä mahdollisessa käänteessä neuvostossa – niin kaikki ne tekstit, ainakin ne tekstit, joiden parissa minä olen tehnyt töitä, niin havaitsen, että jos ajat katsotaan vain vaikka talletussuoja asia, niin näitä ehdotuksia vesitetään ja puretaan säännöksiä vähemmän tiukemmaksi tai sitten vastuuta sälytetään jäsenvaltioille ja tämä minua huolettaa, koska me emme koskaan ajatelle tätä pankkivalvonta viranomainen olisi mitään muuta kuin viranomainen, jolla on toimivaltaa. Eli millaisena te pidätte nyt pankkivalvonta viranomaisen tehtävän kehitystä? Ja miten se voisi siis harjoittaa tätä viranomaistoimintaa? I must also uh, thank you. Ensinnäkin täytyy kiittää teitä vielä kerran hyvästä yhteistyöstä ohjausjakson aikana. Minun näkökulmastani yhteistyö oli erinomaista, erityisesti valiokunnan kanssa. Kun ajatellaan pankkiviranomaisen roolia, niin sehän on tärkeä instituutio. Ei ole epätavanomaista, että toimivaltuudet ikään kuin vaihtelevat eri toimijoiden välillä sen jälkeen, kun viranomainen on perustettu ennen kuin on sitten päästy vakiintuneeseen tilanteeseen. Pankkialalla ja pankkialan sääntelyssä aivan erityisesti, eikä pelkästään rahoitusmarkkinoilla, vaan nimenomaan pankkisektorilla, me emme ole vielä päässeet tällaiseen vakiintuneeseen tilanteeseen. Yhteisen valvontamekanismin luomisen ja sen käyttöönoton jälkeen siirrymme arvioimaan omaisuuserien laatua ja e, pankkiviranomainen tekee stressitestit myöhemmin tänä vuonna ja sitten valvontamekanismi on täysin käytössämme. Nythän jo valvontaelimen johtaja EKP on jo nimitetty. Kyseessä on uusi valvoja. Siellä rekrytoidaan ihmisiä ja suunnitellaan työntekoa. Paljon työtä tehdään tulevana vuonna tällä saralla. Vuoden kuluttua joulukuussa 2014 tilanne on paljon selkeämpi sen suhteen, mitä kuuluu kenenkin velvollisuuksiin. Nyt on aivan normaalia, että tilanne on hieman häilyvä. Tämä sitten ajan mukaan kyllä vakiintuu. And uh, I think the final question... Vielä yksi kysymys Marina Baldinille. Joo, <clears throat> vello kratko. Kiitoksia ihan lyhyesti. Halusin onnitella ministeriä hänen tekemästään työstä ja menestyksestä, jota on tässä saatu aikaan, joten onnittelut. Liettuan puheenjohtajakauden onnistumisista. Kun ajatellaan tuloksia rahoituskysymyksessä, haluaisin tietää, miten te näette edut ja tulokset, joita on saatu Liettuassa aikaan puheenjohtajakauden aikana. Onko EU ollut suuremmaksi avuksi vai eikö näin olekaan, vai ehkä Liettua antoi enemmän kuin sai symbolisesti puhuttuna, mutta ehkä tämä ei olekaan niin merkittävä kysymys. Haluaisin kuitenkin onnitella teitä myös markkinointitoiminnastanne Liettuan puheenjohtajakaudella. Sihteeristökin käyttää tänään näitä kauniita kravatteja, solmioita, joka teilläkin on, ministeri Kroatia on tämän, tämä sopisi myös kroatialaiselle, joten sopisi minullekin tänään. Uh, this is a, the best final... Saron, tämä oli kyllä ihan tosi kaikkeista paras viimeinen kysymys. No se voin parempaa kuvitellakaan. No, no ikävä kyllä nyt herran Langen tässä palasi. Kyllä vielä tulee yksi kysymys. Okay. Ensin äh, tietysti olen erittäin iloinen että ensimmäinen heinäkuuta sekä Liettua tuli neuvoston Ruotiin, mutta Kroatia liittyi 28 jäsenen joukkoon suoraan sanottuna vastatakseni kysymykseen. Ihan niin kuin missä tahansa perheessä ei koskaan esitettäisi sellaisia kysymyksiä, olenko saanut tai voittanut jotenkin enemmän. Tämähän on perhe, perheelämää. Ja minun poliittisessa elämässäni tämä on kyllä paras kokemus, tai se on ollut parasta, että olen tuntenut, kokenut tätä perhe-elämää käytännössä. Tämä ei ole mitään virallista yhteistyötä soveri, valtioiden välillä, niin kuin se voisi ulkoapäin näyttää. Tai, tämä on todellinen perhe ja tällainen perheenomainen tuntemus on ollut sekä minulle että maalle niin todella merkittävää. Joten kiitän tästä kysymyksestä ja olen kyllä samaa mieltä siis teidän kanssa siitä, että nämä solmiot ovat tosi hyviä. Ja nyt ihan viho viimeiseen kysymykseen, Werner Langen. Äh, ich darf äh, den Eindruck, den die Kollegen genannt haben, Kiitoksia herra ministeri. Voin vahvistaa, että samainen vaikutelma tullut minullekin tämän näiden kuuden kuukauden aikana. Olet saanut varsin hyviä tuloksia. Olen ollut jo 19,5 vuotta tässä parlamentissa ja tämä on yksi ensimmäisiä kertoja, kun voin näin paljon teitä kehua. Ecofinin puheenjohtajana uskoakseni tänä, tänä iltapäivällä kello kolme herra Asmussen tulee puhumaan ja sen jälkeen pääjohtaja Draghi. He lähettävät kirjeen ecofiniin selittäen kantaansa sanoen, että paikka on nyt vapaana sitten EKPssä tänään tai huomenna viimeistään. Joten kyseinen kirje tulee tarkoittamaan, että prosessi lähtee liikkeelle, valintaprosessi mitä tulee pääjohtajan ainakin aikaisemmat kolme viranhaltijaa, niin olemme aina sanoneet, että kovin harvoja naisia löytyy EKPstä. stä. Ja tämän takia joudumme odottamaan puoli vuotta kerran. Herra Asmussen on ollut virassa vuosia. Tämä oli Saksan ehdotus. Nyt on kulunut vasta kaksi vuotta. Onko tässä aika joten tämä on mennyt vähän liian nopeasti, niin kuin Ragikin sanoi. Pitäisikö Saksan saada tehdä ehdotus tähän virkaan jälleen? Tämä oli sellainen äh, ajankohtainen kysymys. Ehkä te ette voi vastata, herra ministeri, mutta varmasti tulette käsittelemään tätä seuraavan viikon aikana suurin piirtein. Uh, well, uh, of course, uh, Kiitoksia kysymyksestä. Toivon Jörgille kaikkea hyvää hänen kanssaan. Olemme tehneet paljon yhteistyötä ECOFIN kokousten tiimoilta hänen poliittisella urallaan. ekp hän ei ollut poliittinen luonteeltaan. Hän on sosiaalidemokraatti, niin kuin minäkin ihan näin sivuun menen sanottuna. Mutta kun ajattelemme näitä tulevia menettelyitä, niin pelkäänpä, että en voi konkreettisesti tähän kysymykseen vastata. Thank you very much. I think Kiitoksia tällä vaalikaudella parlamentti on ollut moniakin ennätyksiä. On ollut paljon trilogeja, lainsäädäntöä täällä on hyväksytty runsaan mitoon ja varmasti sitten vielä kun ajatellaan niitä ihmisiä, joita olemme nimittäneet virkoihin EKP, se on myös ollut aika moni saavutus. Pitää vain toivoa, että tämä vaihtuvuus ei jatku tällaisena näin tiiviinä. Kiitoksia, että tulitte paikalle niin todellakin teidän puheenjohtajakautenne on ollut varsin menestykseksi, mitä tulee lainsäädäntötyöhön. Lämpimät kiitokset teille ja kiitokset teille tämän päivän kattavista vastauksista ja kiitokset myös teidän koko henkilökunnallenne. Minä tietysti olen läsnä kaikissa kolmikantaneuvotteluissa ja tiedän tosiaankin, että he ovat tehneet aivan huipputyötä ja ovat äh, tuoneet kunnia maallenne. Anteeksi, Sharon. Ihan äh, loppusanat vielä. Minäkin haluaisin sen verran tässä nyt sekaantua tähän menettelyyn ja epäperinteisellä tavalla haluaisin kiittää myös Sharonia henkilökohtaisesti tästä kiintoisasta ja rohkaisevasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Kiitokset. Kiitoksia kovasti tästä. Nyt puheen Ai, minä saan lahjan tässä, oi. For those of you who don't know, we... Ne, jotka ei, teistä, jotka eivät tiedä, niin meillä on varsin samanlainen tausta. Me olemme fyysikkoja ja matemaatikkoja, siksi tämä on ollut niin mahtava puheenjohtajakausi, että se täytyy sanoa ihan suoraan. Nyt Pablo jatkaa puheenjohtajan paikalla. Eh, días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto. Hyvää päivää kaikilla. Jatketaan sitä esityslistalla nyt. Käsitellään mietintöä, jossa aiheena on maksukortti, maksut ja niihin liittyvät maksut. korttipohjaiset maksut tapahtumat ja niistä leutettavat toimitusmaksut. Herra Feijo on esittelijänä. Tämä on kohta kahdeksan. Herra Feijo esittelee oman mietintönsä ja sitten varjoiset voivat jatkaa. Esittelen tätä mietintöluonnostani vähän hankalaa, kun joudun johtamaan tässä nyt puhetta, kun käsitellään omaa mietintöä. Päätavoitteena mietintöluonnoksessa, jota teille esittelen, on, että saavutettaisiin neljä perustavoitetta. Ensinnäkin avoimuus. pitäisi saada aikaan maksujärjestelmä, joka on avoimempi. En ollenkaan epäile, että jos tämä mietintö toteutuu käytännössä, niin silloin tässä kyllä on onnistunut tärkeässä tehtävässä, koska jotkut arvostelevat sitä, että maksut voivat vaikuttaa sitä, että muut maksut lisääntyvät luottokorttien käyttöön tai maksetaan jossain maksukortilla. Jos näin on, niin näin ei pitäisi olla. Näin aika saisi olla. Tav- pyrimme siis avoimuuteen, ja jos siinä onnistutaan, niin se on jo jotakin, koska silloin kuluttajat tietävät, että maksavat jokaisesta operaatiosta. Sitten toinen tavoite on se, että vahvistetaan yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita. Se on aivan ratkaisevan tärkeä kysymys, ei vain tässä mietinnössä, vaan missä tahansa miet- lainsäädäntömietinnössä, jota käsittelemme hyväksymme. Aina pitäisi toimia niin, että vahvistamme sisämarkkinoita. Sitten kolmas tavoite, johon pyritään, on, että sitten kun tämä mietin tulee voimaan, ja ole mietintö, niin silloin yritykset, joihin tämä liittyy, niitä kannustetaan palvelemaan ja innovoimaan toimintaansa. Se on aivan ratkaisevan tärkeää. Meidän pitää pystyä edistymään ja innovoimaan maksujärjestelmiä. Ja vielä yksi tavoite, myös varsin tärkeä, on se, että pyritään lisäämään kuluttajain suojaa sitten itse asiaan olen sitä mieltä, että Euroopan komissio ei ole riittävässä määrin perustellut ehdotustaan sillä on ollut vahvaa vaikutusarviointi ja tämä osoittaa, että, synty, tai, että tulee toivottavia tuloksia kaikissa eri kohdissa, joita tämä koskee. Mielestäni tarvitaan erittäin huolellinen vaikutusarviointi, yksityiskohtaisempi. Ajatellen niitä vaikutuksia, joita voi syntyä joistakin komission ehdotuksista kaikissa jäsenvaltioissa, koska mehän kaikki tiedämme, että maksukorttien käyttö jäsenvaltiossa on varsin erilaista ja pyritään välttämään kielteisiä vaikutuksia. Ja tietysti pyrimme lisäämään luottokorttien ja maksukorttien käyttöä. Se on todella tärkeää, että uusi lainsäädäntö kaikissa jäsenvaltioissa takaa sen, että käytetään vieläkin enemmän luottokortteja. Minun mielestäni kaikkein ristiriitaisimmat kohdat ja josta haluaisin kuulla esittelijöitä ja varoistelijoita ja komissiota, jotta löytäisi näihin ongelmiin ratkaisu. Mietinnössäni olen pyrkinyt erottamaan niitä kysymyksiä, jotka minusta ovat kaikkein ristiriitaisempia, ja ottamaan niitä ongelmia, joiden kohdalla pitäisi löytää äh, ratkaisu. Minä olen ehdostanut miettelunsa kautta esittämään ratkaisuja, mutta tietysti suhtaudun avoimesti muiden esittelyiden komission eh, ratka- vaihtoehtoisiin ratkaisuehdotuksiin näissä ongelmissa, jotka olen ottanut tässä esille. Mitä tulee artiklaan 1, sovellusala komission ehdotuksessa suljetaan pois kolmikka, kolmant osapuolet ja artikla 7, joka liittyy siihen, että erotetaan maksukortit muista prosesseista. Tämä pitäisi taata yhtäläiset toimintamahdollisuudet taata, että voidaan kilpailla yhtenäisissä olosuhteissa ja voidaan ottaa myös kolme, uudet teknologiat ja uudet toimijat mukaan, joita on jo olemassa. Mitä tulee artikloihin kolme ja neljä toimitusmaksut, se on tavallaan ihan ydinasia tässä mietinnössä. Olen, pidän kiinni komission ehdotuksesta, kuitenkin olen sitä mieltä, että pitäisi saada aikaan keskustelua näistä rajoista, ja tähän pitäisi liittää vielä arviointi, joka on arviointitilanteessa, joka on syvällisempi. Meidän pitää varmistautua siitä, että jäsenvaltiot, joiden maksujärjestelmä, markkinat, eivät ole vieläkään kovin kehittyneitä, niin meidän pitää voida taata se, että näissä jäsenvaltioissa siis maksukorttien käyttöinen niin korkealla tasolla, silloin nämä toimitusmaksut eivät voi olla mikään isku sille, etteikö sitten kannustettaisi maksukorttien luottokorttien käyttöön. Toimitusmaksujen rajoitukset, se ei ole mikään este kannustimille pitäisi saada aikaan tarvittavia investointeja, joita voidaan kehittää maksujärjestelmiä ja maksuverkkoja näissä maissa, joiden järjestelmät eivät ole niin kehittyneitä kuin jossakin muissa jäsenvaltioissa, jossa tilanne on kehittyneempi. Tässä tarvitaan tietysti investointeja, se on ratkaisevan tärkeää. Tällä hetkellä olen päättänyt olen ottaa käyttöön tiettyä joustoa toimitusmaksuihin niin, että tämä on yksi harkittu keino kaikissa toimissa eikä ole tämän ehdottomia rajoja, joita taas komissio ehdotti. Olen tietoinen siitä, että ehkä tämä ei ole täydellinen ratkaisu, mutta ehdotan kuitenkin tätä ja olen valmis sitten kuuntelemaan, minkälaisia vaihtoehtoja teillä saattaa olla, jotta päästäisiin tähän toivottuun lopputulokseen. Näin ehdotus, jonka, te, ehdotus, jonka teen, voidaan tehdä, tätä kautta voidaan tehdä ero eri sektorin välillä, joilla on erilaisia toimitusmaksuja, tai riskipainotemaksuja, tai voidaan ottaa käyttöön uusia teknologeja, maksumetodeja, jotka ovat turvallisempia. Tämä on yksi pääkohtia komissionkin tekstissä. Ja edelleenkin me keskustelemme ja tutkimme eri mahdollisuuksia. Haluaisin kuulla varjoistelijoiden kantoja näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Sitten mitä tulee artiklaan kaksi, miten määritellään rajat ylittävät maksutapahtumat. Mitä tulee tähän määritelmän rajat ylittävän maksutapahtumaan, olen hiukan epäilyllä kannalla, miten tämä uusi määritelmä vaikuttaa ja voi vaikuttaa ja epäilen myös hiukan sitä, minkälaista tasapainoa syntyisi kotimaan markkinatilanteeseen ja siksi ehdotankin, että säilytetään aikaisempi määritelmä ja näin kotimaan markkinat eivät, tai niiden tilanne ei muutu siirtymä vaiheen aikana, joka on 22 kuukautta, mitä tulee sitten tois, kaksi artiklan öö, pankkikorttien luottokorttien käyttö. Meistä määritelmät, joita komissio käyttää näiden korttien kohdalla, niin näitä voidaan vielä parantaa ja tässä haluaisin myös kuulla teiltä mielipiteitä, jotta voidaan taata se, että määritelmät ovat sellaisia, joita voidaan soveltaa, jotka ovat selkeitä, niin että niitä voidaan todellakin kaikkialla EU-ssa käyttää, mitä tulee siihen, että erotetaan järjestelmät ja toimijat ja yhteentoimivuus. Artikla 7 ehkä, on, ehkä tässä on, se on liikaa, että vaaditaan sitä, että erotetaan maksujärjestelmät personalidad jurídica. Sí que mantengo la separación. Ehdotan ne käsittelystä. Mutta mitä tulee sitten oikeudelliseen henkilöllisyyteen, niin epäilen hiukan tätä asiaa. Mielestäni voidaan erottaa nämä molemmat toimet ja ja myös voidaan käyttää muita palvelumalleja pyrin välttämään sen syrjinnän alueellisesti ajatellen, jotta voidaan käyttää erilaisia maksujärjestelmiä. Sitten EU-käsittelytoimijoiden pitää voida taata, että heidän järjestelmänsä teknisesti sopii yhteen muiden käsittelijätahojen kanssa unionissa. Näin on välttämätöntä saada enemmän aikaa kuin nyt on suunnitteilla, jotta eri tahot voivat täytäntöön panna nämä vaatimukset. Sitten artiklasta kahdeksan toimit, jotka liittyvät sovellusten valintaan, voi vaikuttaa kielteisesti, eikä, eikä toivottavalla tavalla voi olla vaikeampaa ja on vähemmän kannusteita sille, että halutaan maksaa luottokorteilla. Jos käyttäjä voi, on tällä esivalittu kortti ja hän sitten joutuu valitsemaan eri mer- maksumerkkien joukosta, joka kerran kun tekemään maksun, niin sitten syntyy tällaista tehottomuutta minun mielestäni huomattomia, huomattomia vaikeuksia, jopa virheitä saattaa syntyä ja odotusajat pitenevät. Nämä kieltäiset seikat liittyvät vain maksukortteihin, mak- muovikortteihin. Pitäisi olla selve, selvempi määritelmä, jotta voidaan erottaa maksut, joita tehdään muovikorteilla, ja sitten taas ne maksut, jotka suoritetaan muilla välineillä. esimerkiksi puhelimen avulla. Siis meidän pitää pystyä helpottamaan kaikessa kuluttajan elämää. Se on tavoitteena. Onko se sitten määritelmistä tai kun arvioidaan erilaisia mahdollisuuksia. Artikosta 10 mitä tulee komission ehdotukseen velvoitteesta, että pitäisi hyväksyä kaikki kortit, niin mielestäni joskus tämä ei ole tehokkain järjestelmä, kun pyritään helpottamaan korttien käyttöä maksuvälineenä. Komission ehdotuksen seurauksena olisi se, että kuluttajat, kun toteutetaan korttejansa, että ei hyväksytään silloin, kun he pyrkivät niillä maksamaan, koska jos kaupan merkki tulee esille, sitten taas kortissa on tietty oma merkkinsä, sitten ei voidakaan maksaa, niin tietysti tämä luo luottamuksen puutetta vähintään kuluttajan parissa ja jopa voisi johtaa siihen, että kortilla maksaminen on vaikeampaa, eikä sitten päästäkään siihen toivotun tulokseen, johon pyritään lainsäädännöltä käytettäisiin enemmän luottokortteja ja se on totta, että minun ehdotukseni pyrkii poistamaan tällaiset puutteet, niin kyllä olen avoin erilaisille välitysehdotuksille. Tavoitteena kuitenkin on aina se, että kuluttaja silloin, kun hän menee eh, liikkeeseen, niin hän voi olla varma siitä, että jos on tällainen merkki, joka hänenkin kortissaan, niin silloin hän voi suorittaa tämän maksunsa Tällaisia ongelmia olen kohdannut tässä mietinnössä, jota olen laatinut, ja olen ehdottanut ratkaisuja, mutta ymmärrän kyllä, että nämä ratkaisut eivät ole mitenkään kiveen hakattuja, vaan voin mielelläni niitä muuttamaan yhdessä teidän kanssanne. Kaik- Jos teillä vain on uusia ehdotuksia tästä lainsäädännöstä, joten kiitoksia teille kuuntelusta ja sitten puheenvuoron saa Diego Feijo ja on ollut varsinainen kunnia tehdä hänen kanssaan yhteistyötä ja sen jälkeen sitten keskustelemme varjoesittelyiden kanssa vielä laajemmin. Diego, ole hyvä. Eh, Kiitos. Haluaisin lähteä liikkeelle toteamalla, että Alustavat työt näiden kahden mietinnön osalta osoittavat, että on mahdollista, että kaksi tiimiä kahden mietinnön ympärillä tekee yhteistyötä. Kyseessä on asetus ja direktiivi. Ja pa- yhtenä pakettina käsittely on kyllä mahdollista. Haluaisin lähteä liikkeelle korostamalla tätä seikkaa. Tässä esittelyn ominaisuudessa olen huomioinut tarkistuksia, sisällyttänyt ne ja tämä on oikeastaan ensimmäinen askel tekemässämme työssä. Ei tämä tietenkään ole vielä lopullinen versio. Eipä tietenkään. Nämä ovat ajatuksia, aiheita näistä kysymyksistä. Sen mukaisesti Mitä mieltä olen käsiteltävistä aiheista? Kyseessähän on luotettavuus, yksinkertaisuus, luottamus, kilpailu ja myös sopeutumiskyky tässä lainsäädännössä, kun otetaan huomioon uusi todellisuus markkinoilla. Olemme järjestäneet kymmeniä ja kymmeniä kokouksia joissa myös markkinatoimijat ovat olleet mukana. Haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat osallistuneet työhön. Nyt esittämäni ehdotus on tasapainoinen ja toisaalta vastaa tehokkaalla tavalla markkinoiden tarpeisiin. On myös todettava, että olen yleisesti otettuna ollut hyvin tyytyväinen siihen työhön, jota olemme voineet tehdä tämän oikeusperustan pohjalta. No sitten tarkistuksiin, joita on tehty tähän alkuperäiseen ehdotukseen. Jos en, jota en nyt puhu liian pitkään eikä liian tylsästi, niin oikeastaan voisin keskittyä ihan muutamiin ydinkohtiin. Ensinnäkin kustannukset. Olen omaksunut sellaisen kannan, että keskitymme kansallisten markkinoiden erityispiirteisiin ja eroihin. Olen itse asiassa tässä aiheessa varsin jakautunut kannanottojeni suhteen. Jäsenvaltioille pitäisi antaa mahdollisuus ja vapaus joko periä tällaisia maksuja tai sitten ei. Kustannukset, joista nyt on kyse, ovat sellaisia kustannuksia, joita kauppias joutuu maksupäätteen takia kantamaan. Sitten on kyse myös markkinoilla olevista uudistuksesta. Meillä nämä markkinat ovat olleet sääntelyn ulkopuolella tavallaan ja sen takia onkin tärkeää, että saamme puitteet. Näin ollen tarvitsemme sääntöjä, jotta markkinat toimivat ja jotta operaatiot toteutuvat unionissa. Tämän logiikan mukaisesti markkinoiden ja maksupalvelujen on toimittava asianmukaisesti ja sen takia toimivaltaisten viranomaisten on ensinnäkin rekisteröitävä kaikki alan toimijat, on pystyttävä identifioimaan ostaja ja ostajan pankki kaikki identifiointimenettelyn kautta. On myös annettavaa tapauskohtaisesti, maksutoimintokohtaisesti lupa toteuttaa maksu ostajan tililtä. Meillä on oltava käyttössämme ne tiedot, jotka todistavat, että tilillä on riittävä kate maksutoiminnon toteuttamiseksi. Ja sitten tärkeä kysymys, nimittäin vastuu. Silloin kun havaitsemme maksutapahtuman, jossa kyseessä on kolmas osapuoli, niin silloin ehdottoman järjestelyn mukaisesti, niiden sääntöjen mukaisesti, joita tässä ehdotan, toimittaisiin. On aivan selvää, että maksujärjestelmät tarvitsevat takeita, vakuuksia. Tätä kauttahan saamme tämän tyyppisille maksuille luotettavuutta – Tämä on aivan erityisen tärkeää, kun puhumme rajat ylittävistä maksutapahtumista ja sellaisista maksutapahtumista, jossa maksuja suoritetaan sähköisesti. Silloin ostaja ei suoraan konkreettisesti näe myyjää kasvokkain. Näin ollen on tarpeen varmistaa, että järjestelmä on viimeistelty, jotta voidaan varmistaa se, että se, joka ostaa, tietää veloituksen hinnan. Ja minkäänlaisia luvatta toteutettavia kuluja ei veloiteta. Muutoin tämän järjestelmän käytössä otettaisiin takapakkia. Näin ollen on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta vältämme tällaisia petosmahdollisuuksia. On siis oltava julkinen rekisteri, joka on yleisesti saatavilla näiden kolmansien osapuolten suhteen. mahdollisuus siitä, kun on tarkistettu, että kolmella osapuolella on pääsy ostajan pankkiin, niin sitten jos epäilyksiä nousee esille, niin on mahdollisuus kääntyä viranomaisen puoliin ja tehdä tästä ilmoitus. Ja mahdollisuus on myös siihen, että toimintalupa perutaan tällaisen kolmannen osapuolen osalta. Nämä ehdotukset totta kai ovat vielä neuvottelujen kohteena, mutta tarkistuksissa ja, ja muutoksissa, joita minä ehdotan suhteessa aiempaan järjestelmään, on tiettyjä uutuuksia, uusia seikkoja. Näin kuluttajalle annetaan parempaa tiedotusta – Olen myös sisällyttänyt tähän pakollisena osuutena sen, että komissio laatii eurooppalaisille kuluttajille maksutapahtumista peruskirjan, perustiedot, jotka ovat yksinkertaisessa muodossa ja jotka ovat välttämättömiä kuluttajan kannalta. Ei saa käydä niin, että tiedot ovat äh, aivan liiallisia ja liian yksityiskohtaisia. Kuluttajille annettavien tietojen on oltava ymmärrettävässä muodossa, jotta kuluttaja voi sitten puolustautua omassa asemassaan. Sitten olen ehdottanut, että hallintojärjestelmää uudistettaisiin, tarkistettaisiin, jotta voimme varmistaa, että kaikki markkinoilla toimijat ovat mukana neuvotteluissa ja päätöksenteossa. Mukana on myös artikla, jonka tarkoitus on luoda teknisiä sääntöjä ja joka jäisi sitten pankkiviranomaisen huoleksi, niin että meillä olisi maksuissa eurooppalainen mm, yhteinen äh, maksualusta, jotta ei käy niin, että uudet markkinoille tulijat äh, eivät sinne pääsisi. Täytyy olla sellainen järjestelmä, jonka kaikki tunnistavat ja joka on varma. Olen tehnyt nämä ehdotukset keskeisten periaatteiden mukaan. Ei tämä ole tietenkään mikään lopullinen ehdotus. Olen täysin valmis ja avoin varjoesittelijöiden kanssa käymään asiaa lävitse Tavoitteethan ovat sellaiset, että meidän on keskusteltava aiheesta. En minä tätä työtä yksin ole tehdä ja olen todellakin avoin ehdotuksille. Tämä on hyvin laaja ja monimutkainen direktiivi ja todellakin on päästävä tasapainoon eri intressitahojen intressien välillä. Joskus intressit ovat vastakkaisiakin ja näin ollen on tärkeää, että keskustelemme varjoesittelijöiden ja kollegoiden kanssa tässä valiokunnassa. give the floor to the shadow Sitten varjoesittelijän vuoro. Annan puheenvuoron ST-ryhmälle ensin puheenvuoron ja sen jälkeen muut varjoesittelijät. Herra Baldini, olkaa hyvä. poštovani predsjedavajući želio bih se Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää mietinnön laadusta. Haluaisin kiittää myös komissiota aloitteesta, että luotaisiin yhtenäinen, tehokas ja kilpailukykyinen järjestelmä näille sähköisille maksuille. Kuitenkin haluaisin ottaa esille useita näkökohtia, jotka huolettavat minua. Komissio on ehdottanut 0,3 prosentin kattoa luottokortti korttimaksuille ja 0,2 prosenttia pankkikorteille. Mutta tässä pitäisi ottaa huomioon useita sosioekonomisia seikkoja. Kansallisilla markkinoilla on tiettyjä erityispiirteitä ja pitäisi ottaa huomioon kehitysaste markkinoilla ja erilaiset suoja- ja turvallisuusnäkökohdat ja se, miten paljon näitä luottokortteja esimerkiksi käytetään. Saksassa esimerkiksi 1,8 prosenttia ja Tanskassa taisi 0,1 prosenttia. Ja omassa maassani käsittelymaksu voi olla jopa 7 prosenttia. Mitä tästä kaikesta sitten seuraa? Muutamat kauppiat antavat 10-20 prosentin alennuksen tuotteesta, jos kuluttaja on valmis maksamaan käteisellä. Eli siis suositaan käteismaksuja verrattuna luottokorttimaksuihin. Tietenkin kaikki pyrkimykset lisätä äh, suojelun tasoa ovat ihan turhei, tervetulleita, niin kuin esimerkiksi tiedon saatavuus, sehän on tärkeä kuluttajaoikeus eikä tässä puhuta pelkästään saatavuudesta, vaan myös tiedon laadusta. Sääntöjä pitäisi siis selkiyttää ja mm, kuluttajan täytyy voida saada myös vastinetta rahoilleen. Tämä on kaikkea, kaikille Euroopan unionin kansalaisille tärkeää. Ja sillä voi olla merkitystä myös laajemmin, mutta Tämä direktiivi suosi nyt enemmänkin kauppioita kuin kuluttajia ja meidän pitäisi ottaa huomioon heidänkin intressinsä ja se, että tuotteiden hintoja voitaisiin laskea, mutta jos maksut nousisivat vaikka kahdesta prosentista 1,8 prosenttiin, niin jonkunhan sitten tämä erotus pitäisi maksaa. Haluaisin korostaa sitä, että tällä aloitteella meidän täytyisi voida suojella kuluttajia ja pieniä ja keskisuuria kauppioita. Tämä määrä, neljän vuoden määräaika ja uudelleen tarkastelun lauseke jota komissio ehdottaa käsittelymaksun muuttamiseksi, on liian pitkä. Sitä pitäisi lyhentää erityisesti niiden säännösten osalta, joissa puhutaan markkinoiden ja kuluttajien suojelusta. Täytyy huolehtia siitä, että teemme oikeanlaisen päätöksen, eikä se johda sitten epäsuotuisiin tuloksiin, erityisesti kuluttajien ja pienten ja keskisuuren kauppiaiden osalta. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että tässä sinänsä hyvässä mietinnössä on vielä yksinkertaistamisen varaa. Meidän täytyy voida hivenen vielä yksinkertaistaa näitä ratkaisumalleja ja mielelläni keskustelen tästä yhdessä tietysti Salvan kanssa. Puheenvuoron saa sosiaalisten ryhmän varjostelija, herra Ludvigsson. Tack så mycket. Låt mig börja med att... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijä herra Feijoa erittäin hyvin perustellusta tekstistä. Minun mielestäni tämä on oiva lähtökohta työlle. Meillä on erilaisia näkemyksiä eri asioista, mutta suurimmissa määrässä kohtia on varsin mahdollista kyllä varmasti löytää laajoja kompromisseja. Ensimmäinen yleinen kommenttini on seuraava. Kun tätä lainsäädäntöä tehdään, pitäisi pitää mielessä sisämarkkinaperspektiivi se seikka, että meidät on jaettu 28 eri markkinaosaan. Se ei ole mitenkään hyvä asia eikä järkiperäisesti rajoittaa kilpailua ja rajat ylittävää liikkuvuutta. Tietysti rajoituksia on sille, kuinka nopeasti voidaan edetä kohti todellisia markkinoita, mutta me mielestäni hyötyisimme siitä, että päättäisimme kulkea oikeaan suuntaan sisämarkkinakysymyksessä. Se on minulle kyllä varsin selvä asia. Sitten kaikkein tärkeimpiin kohtaan komission ehdotuksessa. Miten nämä käsitellään näitä kolmansia osapuolia, kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Tällainen järjestelmä tarvitsee aina yleisiä sääntöjä, jotta sitä voidaan kunnolla kehittää. E-, esimerkiksi ei pitäisi olla minkälaista yhteyttä maksun tarjoajan ja kolmansopuolen välillä tässä esittelijä kulkee oikeaan suuntaan. On erittäin tärkeää, että kaikki osapuolet voivat valvoa, mitä oikein tapahtuu missäkin vaiheessa. Ja kuluttajalla täytyy olla täysi turvallisuuden tunne turva, turva, täydet turvajärjestelyt tarvitaan aina. Jokaisen pitää voida tietää, kuka mistäkin on vastuussa, jos joku menee näissä maksutapahtumissa pieleen. Mielestäni meidän pitää tehdä enemmän työtä sekä komission että esittelen ehdotuksen kohdalla. Toinen tärkeä kohta liittyy näihin ylimääräisiin maksuihin. Tässä en jaa esittelijän näkökantaa. Minusta on selvää, että nämä toimitusmaksut eivät vaikuta ollenkaan myönteisellä tavalla markkinoihin. Ne eivät toimi rationaalisena ohjausjärjestelmän tai oh- valvontamekanismina. Se vain, ne vain synnyttävät erilaisia ongelmia. Ja nämä toimitus maksut, niitä käytetään hyväksi ja annan, pannaan kuluttaja maksamaan ylimääräinen lasku. Ja joskus kuluttajan on varsin vaikea saada selkeää yleiskuvaa siitä, mitä kokonaiskustannukset tulevat olemaan er-, eri ostostapahtumissa. Silloin kun hallitukset ovat kieltäneet toimitusmaksuja, olemme saaneet tällaista varsin hyviä tuloksia jos haluaa todelliset sisämarkkinat, pitää varmistautua siitä, että nämä transaktiomaksut kiellettäisiin. Ja mielestäni komission linja on tässä ihan oikea. Meidän pitää pohtia sitä, että kiellettäisiin ylimääräiset maksut muun tyyppisissäkin maksutapahtumissa. Se loisi todellista selkeyttä markkinatilanteeseen, jota kuluttajat tarvitsevat. Meillä pitää olla kunnollinen ratkaisu tähän ja tämän pitää kattaa myös maksuasetus. Ja nämä toimitusmaksut tai ylimääräiset maksut pitää liittää siihen mahdollisuuteen, että kauppiat voivat sanoa ei, että he eivät halua osallistua kaikkiin korttituoteratkaisuun, erityisesti sellaisiin, jotka ovat niille kalliita näille liikeharjoittajille. Vielä lopuksi muutama lyhyt kommentti, mitä tulee määritelmiin tai oikeastaan määritelmien puutteeseen. Tämä on mielestäni tällainen heikkous komission ehdotuksessa. On kylläkin hyvä, että esittelijä on ponnistellut sen puolesta, että korjattaisiin tätä komission ehdotuksen heikkoutta. Ja mielestäni meidän pitää vähän tarkemmin vielä katsoa näitä eli ratkaisumalle. Jotkut ehdottavat enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Jotkut ratkaisut itse asiassa menevät pidemmälle kuin määritelmässä pitäisi tilanteen olla joten mielestäni meidän pitää saada suurempaa selkeyttä kuluttajille. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntökysymys ja mitä tulee sitten verkkomaksutapahtumiin, komissio on älykkäästi tähän asiaan suhtautunut. Ensinnäkin tarvitaan avoimuutta ja tietoa tarvitaan tässäkin. Vaikkakin säännöt eivät voi aina kattaa molempia puolia transaktiossa, mutta ainakin osittaista tietoa tarvitaan. Komissio on myös vähentää kuluttajan kohtaamaa riskiä 150 eurosta 50 euroon, jos tapahtuu transaktiovirhe näin, kuluttaja saa suuremman turvan. Ja sitten vielä tämä kannustaa kuluttajia olemaan yhteistyössä maksu palvelutarjoajien kanssa, kun korjataan näitä virheitä. Olen tyytyväinen siitä, että on monia poikkeuksia direktiivissä on poistettu tai vähennetty ainakin. Tämä tarkoittaa sitä, että suurempi määrä transaktioita kuuluu tämän direktiivin piiriin sovellusalaan. Ja mielestäni tässä on edetty myös pankkiautomaattiasioissa. Odotan hyvää yhteistyötä tulevina viikkoina kuukausina. Esittelen on tehnyt varmaksi sen, että alkukohta ainakin on hyvä. Kiitoksia Ludvigson. Nyt toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän Navarrasta. Tervetuloa teille ja kiitoksia, että tulitte. Sitten jatkamme keskustelua ja puheenvuoron saa Rova Intveld liberaaleista varjoesittelijänä molempien mietintöjen kohdalla. Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijöille heidän ehdotuksistaan. Meillä on vielä paljon tehtävää molempien ehdotusten tiimoilta. Tämä aihe on hyvin tekninen. Siihen liittyy myös poliittisia kiistoja sen suhteen, mihin suuntaan edetään. Yleiskommentti. Komission ehdotus on yleisesti hyvä perusta Minusta nämä ovat liian varovaisia, liian konservatiivisia tavallaan. Tähän liittyy ironiaa sen suhteen, että me keskustelemme näistä aiheista ja hyvin varovaisesti, hyvin harkitsevaisesti, hitaasti keskustelemme uusista mahdollisista äh, maksuvaihtoehdoista. Ja tuolla todellisessa maailmassa käytetään bitcoineja. voi kyllä melkein veikata, että jotain uutta tästä syntyy. Tilanne kehittyy paljon nopeammin kuin mitä me toimimme. Meidän on tiivistettävä tahtia ja säädettävä lakia tulevaisuutta varten, ei tätä hetkeä eikä mennyttä varten. Katseet tulevaisuuteen. Ensinnäkin esittelijän ehdotus ja sitten komission ehdotukset. Ensinnäkin soveltamisalasta. Keskustelussa on keskitytty oikeastaan siihen, olisivat kolmen osapuolen järjestelmät mukana vai eivät. Ja voi olla myös muitakin järjestelmiä. Pohdin tässä vain, löysi, löytäisimmekö sellaisen muotoilun, jossa minkä tahansa järjestelmä kuuluisi asetuksen alan silloin, kun se ylittää tietyn kynnysarvon, joka voitaisiin määritellä joko markkinaosuuden mukaan. Tämä toki olisi kenties mahdollisesti hyvin vaikea määritellä, tai sitten jonkin volyymin mukaan. Kenties jollakin on tästä parempiakin ajatuksia. Olen jossain määrin tyytymätön siihen ratkaisuun, jossa joko sisällytetään kaikki, taikka jätetään kaikki sitten pois. Kenties voitaisiin löytää jonkinlainen keskiväliratkaisu, keskitien ratkaisu. Ja toiseksi sitten tämä toimitusmaksujen taso 0,2, 0,3, onko se oikea taso? Tämä on aika lailla summamutikassa valittu luku. Olemme kuulleet komissiolta, miten siellä on päädytty 0,2, 0,3, mutta eri metodejakin tässä voitaisiin varmasti käyttää. Minä sanoisin, että tason pitäisi olla nolla prosenttia, jollei jollakin tavalla voida perustella, että pitää käyttää korkeampaa prosenttiosuutta. Kenties kiinteä osuus koskisi pankkikortteja, mutta en vielä ole valmis hyväksymään 0203 sellaisena lukuna, jota ei sitten voida muuttaa. En ole niinkään iloinen siitä, että tällainen keskiarvoluku on, on valittu. Onpa sitten loppuratkaisu mikä tahansa, niin se täytyy voida perustella. On oltava tietoa päätöksen taustalla. Esittelijä ehdottaa sitä, että poistetaan tämä kohta, joka liittyy rajat ylittäviin maksuihin. Minä olen tästä hämilläni. Me kaikki täällä olimme samaa mieltä siitä, että tavoitteena on luoda hyvin toimivat sisämarkkinat ja poistaa mahdollisimman pitkälti eh, erot. En ymmärrä oikeastaan, miksi pyritte poistamaan tämän. Ja sitten kommentti, joka pätee molempiin mietintöihin. Minusta annamme pankeille liian määräävän aseman ja pankkien edustajille liian määräävän aseman. Tämä on Feijon ehdotuksessa aivan erityisesti. Siellä käsitellään SEPA-järjestelmää. Pankit ovat vaikutusvaltaisia toimijoita, mutta eivät suinkaan ainoita toimijoita. Ne ovat tavallaan puoliksi viranomaisten asemassa, mutta kuitenkin ne tekevät oman liiketoimintansa, eli toki niille asema kuuluu, mutta ei niille ihan kaikkea voida antaa tehtäväksi. Ja sitten nopeasti muihin ehdotuksiin näistä toimitusmaksuista. Minä kannattaisin komission ehdotusta sitä, että pitäisi erottaa nämä järjestelmät toisistaan, eli maksukortit ja toisaalta käsittelytoimet. Ja sitten nämä erilaiset kortit, haluaisin saada selkeyttä siihen, miten käytännössä tässä toimitaan. Kaikki sanovat, että jos sääntöjä muutetaan yhteen suuntaan, niin sitten syntyy epäselvyyttä. Ja jos taas toisessa direktiivissä tehdään muutoksia, niin sielläkin syntyy epäselvyyttä. Mikä olisi paras ratkaisu kaikkien kannalta? Sitten PSDstä. Olen samaa mieltä, mitä edellinen puhuja sanoi soveltamisalasta. Sen tulisi olla mahdollisimman laaja. En kannattaisi ehdotuksia, jolla vähennetään, kavennetaan soveltamisalaa perusteetta. Sitten äh, harmonisointi näiden toimitusmaksujen ja ylihintaisten toimitusmaksujen perimisessä jäsenvaltioille ei voida jättää varaa päättää tästä, koska sitten jumiruttaisiin nykytilanteeseen ja niin sitähän emme voi hyväksyä. Ja sitten tilitietojen saatavuus. Tässä pitäisi käyttää kyllä tietosuojavaltuutetun hyviä ohjeita. Hänellä on käytännön ehdotuksia siitä, miten asia voidaan hoitaa. Valiokunnan pitäisi kuulla tietosuojavaltuutetun kantaa useammissakin kysymyksissä. Henkilökohtaisia henkilötietoja käytetään yhä useammalla alalla. No sitten vastuukysymykset. Tähän täytyy perehtyä syvällisemmin. En ole vakuuttunut ehdotuksesta, jossa päätaakka on kolmannella osapuolella pankkien sijaan. Niin ja oikeastaan muut kommentit jo esitinkin. Tässä kommenttini toistaiseksi. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia, Sofi. Vihreistä. Herra Giegold. thank you. Welcome. Uh, I feel a bit... Kiitokset. Minulla on vähän kumma tilanne tässä, kun minä puhun PSD uh, kakkosen puolesta. Uh, ja sitten myös Bas Aikautin puolesta tästä maksu palvelujen toimitusmaksuasiasta, eli siis meidän ryhmämme ja varjoesittelyiden puolesta. Ensinnäkin tästä ö, maksupalveludirektiivistä, niin olemme samaa mieltä, että EUn sisämarkkinoiden maksupalvelut ovat liian hajanaiset ja liian keskittyneet ja niitä pidetään liian etäisinä ja liian epävarmoina monille verkkoasiakkaille. Nämä kolmannet maksun palvelun tarjoajat tarjoavat sähköisiä palveluja, joissa siirtää rahaa maksajalta vastaanottajalle. Ja itse asiassa vaihtoehtojakin on, ja niitä on pidetty ihan hyvinä ja luotettavina, mutta niitä täytyy pystyä sääntelemään ja ne täytyy tuoda eurooppalaisen oikeuskehykseen. Jotta voitaisiin parantaa kuluttajien luottamusta näihin toimijoihin, niin täytyisi olla selvä, kuka vastaa mistäkin. Ja erityiset ö, tietosuojakysymykset ja maksujen turvallisuus pitää ottaa huomioon. Sitten soveltamisalasta. Uskomme, että nämä kolmannet maksupalvelun tarjoajat pitäisi ottaa mukaan ja sen pitäisi olla kaikkein tärkein tavoite tässä. Sitten kolmos artiklasta ja tästä soveltamisalan poikkeuksista, niin pidämme hyvänä komission ajatusta sitä, että sitä koitettaisiin rajata, mutta emme ymmärrä, minkä takia esittelijä haluaa poistaa tämän poikkeuksen, joka koskee tiettyä tiettyjä maksupalvelun jotka huolehtivat laskuttamisesta. E, muuten pidämme hyvänä komission tarkoitusta uudelleen määritellä tämä televiestintäpoikkeus 3L-kohdassa, mutta liitännäispalvelun määritelmä tarpeeksi tarkka. Ja tämä 50 10 euron ja 200 euron kynnykset, kynnysarvot pitää äh, pystyä perustelemaan. Eli ehkä tätä voitaisiin työstää vielä. Pidämme hyvänä tätä poikkeusta, joka annettaisiin yksilöille sen suhteen, että voidaan saada ö, tuotteita tai palveluja, jos on olemassa kaupallinen sopimus maksupalvelun tarjoajan kanssa, jota ei voida sitten ö, vaihtaa rahaksi. Ranskassa ja muutamissa muissa maissa on tunnetaan tällaisia palvelusekkejä, jotka ovat hyviä solidaarisen yhteistalouden tuotteita. Ja mietimme, onko järkeväntää poikkeus tällaisille paperipohjaisille matkasekeille 3G6 kohdassa. Sitten meillä olisi kysymyksiä myös johdantosan kappaleesta 37 mietinnössä sehän olisi takapakkia nykytilanteeseen nähden. Sitten määritelmät artiklassa 4. Niin mietimme, että onko tällainen herkkäluonteinen maksutieto neljä artiklan G-kohdassa. En ole nähnyt koskaan tämän tyyppistä määritelmää, mistä hän on peräisin. Ja onko tietosuojavaltuutetulta pyydetty lausuntoa tähän määritelmään? Meidän mielestä tämä on vakava kysymys. Sitten hallinnosta artikla 49a ja johdantokosan 7a. Tämä tekstille tällä hetkellä riittävä se estää kilpailua ja estää kuluttajan valinnanvapauden. Tämän kysymyksen osalta voitaisiin siis neuvotella vielä 74a ja 5a kohdalla. Me esitteli haluaisi kaikkien osapuolten sidosryhmien olevan SEPA-neuvostossa mukana päätöksenteosta, mutta kun SEPA-lainsäädännöstä sovit, käytiin, niin Sofi varmasti muistaa, miten pitkään keskusteltiin asiasta ja komissio antoi meille julkilausuman. Haluaisimme nyt tietää komissiolta, että missä nyt mennään ja milloinka lainsäädäntöehdotukset ovat tulossa tai missä vaiheessa ne ovat. Olisi kiintoisaa tietää tästä nyt tästä uudesta sääntelystä, joka koskisi EPCn eh, e uutta kokopanoa. Sitten 94D kohta. Kuluttajan pitäisi saada tietoa oikeuksistaan ja komission pitäisi kehittää tiedotusvälineitä tämän artiklan ja johdantosan kappaleiden mukaisesti. Vaikkakaan emme pidä oikein sanan lehtinen käytöstä ja myöskin sähköinen aineisto voisi olla ihan soveliasta – emme ymmärrä, minkä takia esittelijä haluaa poistaa viittauksen kuluttajasuojajärjestelyihin olemassa olevassa Euroopan lainsäädännössä tämän johdantokaskapassa 41 sitten ilmoitukset 26 ja 63 artiklat. Tämähän on ihan tällainen ö, klassinen kiistanalainen tilanne. Kansalliset kuluttajasuojaviranomaiset, niiden täytyisi pystyä suoraan toimimaan, jos maksupalvelun tarjoaja ei noudata sääntöjä. Sitten tiedotusvaatimukset. Jäsenvaltioiden pitäisi edellyttää todistustaakkaa maksupalvelun tarjoajilta, niin kuin komission ehdotuksessa on säädetty, vaan tämän pitäisi olla velvoite. Jos haluamme todelliset sisämarkkinat maksupalveluille, niin silloin täytyisi olla yhtenäiset säännöt myös kuluttajille. Sitten mitä tulee tähän yhtenäiseen eurooppalaiseen maksurajapintaan, 3b artiklassa 28 kohdassa johdantosassa, niin tämä huolettaa hivenen, vaikkakaan emme periaatteessa vastusta tällaista ajatusta, mutta tuntuisi siltä, että kuluttajat pitäisi ottaa mukaan tähän pankkiviranomaisen ö, työryhmään. Ja pitää tosiaan kiinnittää huomiota tähän kolmannen maksupalveluntarjoajan malliin. Ja sitten nämä maksut, jotka menevät vastaanottajan kautta 57 artiklassa. Olemme samaa mieltä periaatteessa tästä, mutta tämä pitäisi vielä tarkentaa ja pois, sulkea pois reet niin, että kuluttajilla olisi näistä suorista debit-ostoista vielä palautusmahdollisuus. Sitten emme ymmärrä tätä esitellään ajatusta siitä, että että voisivat rajoittaa näitä maksupalveluja, kun soveltaisin tästä 600 euron kynnysarvoa artiklassa 9. Ehkäpä voisi tätä kynnysarvoa vielä selvettää. Sitten maksujärjestelmien saatavuus. Esittelijän yhdessä tarkistuksessa on sellainen ajatus, että tässä saattavat olla markkinatoimijat, kuten Kiro ja Amex ehkä taustalla, eikä meistä ole soveliasta, että tällaisia sääntöjä tulisi. Haluaisimme pitää yhtäläiset toimintaedellytykset, niin kuin esimerkiksi maksukortti säännöllä, jotka koskevat esimerkiksi IBAN-koodia ja luettavuutta. Sitten tietosuojaa 53 a artikla Kiinnostaisi vähän, minkä takia esittelen teille tällaisia tarkistuksia. Täytyykö todellakin tarkistaa IVAN koodi? Eikö se ole itse asiassa äh, herkkäluonteista tietoa muutamissa jäsenvaltioissa. Sitten meillä olisi myös kysymyksiä tästä vahingonkorvausvastuusta. Ja mitä tulee innovaatioihin 58 artiklassa, niin vihreät ovat aina kannattaneet avointa lähdekoodia niin kuin Linuxia, emmekä pidä hyvänä sitä, että nämä menettelyt ja standardit pitäisi maksupalveluntarjoajien tarjoajien määrittää, vaan pitäisi mahdollistaa, että teknisiä standardeja voivat käyttää myös kilpailijat niin, että voidaan kehittää muita hyviä järjestelmiä. Ja sitten vielä tästä toimitusmaksusääntelystä, eli nyt sitten siirryn tähän toiseen asetukseen. Meitä huolestuttaa se, että tämä 0,2 prosentin katto, koska ainakin tällä hetkellä Saksassa nämä maksut ovat korkeampia ja nämä järjestelmät toimivat hyvin. Eli pitäisi määrittää yksiselitteisesti tekstissä, että jäsenvaltiot voivat asettaa alempia tasoja. Niin kuin Kroatian kollega juuri sanoi, niin Joissakin maissa nämä maksut ovat paljon alemmalla tasolla, mutta parlamentinkin pitäisi harkita alempia prosenttiosuuksia ja näitä tasoja pitäisi tarkistaa silloin tällöin ja alentaa sitten. Ja sitä paitsi alemmat maksut mahdollistavat sen, että yritykset hyväksyvät enemmän näitä korttimaksuja ja parantavat näin maksupalveluja kuluttajille. Ja sitten tällainen painotettu maksu on ihan hyvä ajatus, mutta kuka sen sitten arvioisi, miten tämä vähittäismyynnissä tapahtuisi sitten tasapuolisesti. Sitten yhdistelmäkortit kahdeksan artiklassa, siis niillähän tarkoitetaan erilaisia merkkejä, jotka koskevat samaa korttia tai samaa laitetta, esimerkiksi maestro, sähköinen raha, pankkikortissa. Ja komissio haluaisi mahdollistaa tällaisen yhdistelmäkortin ja sehän olisi yksi tapa reaalisesti saada aikaiseksi kilpailukykyä ja sitten valinnanvapautta korttien välille. Mutta huolestuttaa se, että nyt esittelyssä poistaa tämän mahdollisuuden ja, ja kuitenkin kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus varata kaikkein halvin palvelu. Näin tällaiset markkinoita määräävät toimijat pystyisivät itse asiassa ikään kuin vallitsemaan markkinoita estämään tällaiset yhdistelmät. Sitten 10 artiklassa kannatamme komission linjaa. Tässäkin esittelen ehdottaa poistettavaksi ehdotusta mutta hänen ehdotuksensa siitä, että kuluttajien luottamus sähköisiin maksupalveluihin murenee, jos heidän korttien hyväksytään, mutta sehän tarkoittaisi käytännössä se, sitä, että markkinoita väärinkäyttävät osapuolet voittaisivat. Vähittäismyyjät eivät pysty hylkäämään ö, sellaisia kortteja, joissa on korkeat käsittelymaksut, joita asetus ei kata jos esittelijä uskoo kilpailukykyyn, niin silloin tällaiset korttijärjestelmät, joissa on kohtuuttoman korkeat käsittelymaksut, tekstissä on nyt kyllä virhe, mutta siis äh, kuluttajat voivat valita jonkin muun kortin, koska jos näitä toisia kortteja ei käsittelymaksujen takia hyväksytä. No niin, viimeinen lause menikin tässä tekstissä sujuvasti. Kiitokset yhteistyöstä. The ECR, will give the word to Mrs. Ford, that is substitute. Seuraavaksi ECRstä eh, edustaja, joka korvaa herra Ashley Foxia. Um, thank you, yes, um... Kiitoksia. Ashley Fox todellakin on nyt IMKO-valiokunnassa, joten pyrin nyt täntä, häntä korvaamaan mahdollisimman hyvin. ESR tuntee kova huolta siitä, että maksumarkkinat ovat vieläkin varsin sirpaloituneet kanssa rajojen mukaan Euroopassa ja ja on huomattavia eroja käsittelymaksuissa ja on este sisämarkkinatavoitteen toteutumiselle. Me tuemme komission tavoitteita ehdotuksessaan ja kiitämme esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä koskee teitä puheenjohtaja. Sitten itse asian vieläkin me kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ennen kuin päätämme kannastamme ryhmästä. Toisaalta S tuntee huolta siitä, että käsittelymaksukatto ei niinkään y- kannusta kilpailua, vaan toimii aivan toisinpäin, ja hän on hiukan skeptinen, mitä tulee, missä määrin katosta tulee hyötyä loppujen lopuksi kuluttajalle. Mutta jos tällainen katto asetetaan maksuille, niin silloin hän välttää epätoivottuja kielteisiä vaikutuksia, jos tämän 0,3 prosenttia luottokorttitapahtumissa alin taso, koska tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että muut toimijat lähtevät pois markkinoilta ja syntyy vahvempia kaksinaisia järjestelmiä. Mm luottokortteja ei käytetä käteismaksuissa niinkään. ESR haluaisi avoimesti käydä keskustelua siitä, että voitaisiin nostaa mahdollisesti tätä kattoa. Ehkä kaikkein tärkein kysymys, mitä tulee MIFEhin, missä määrin kyse on pankkikorttien, miksi tätä luottokorttien maksusta, mitä, mitä ne pitäisi määritellä. Komissio ei vielä pystynyt määrittelemään, miksi tällaisia tasoja on ehdotettu ja hänestä olisi parempi, että olisi enemmän todisteita, kun perustellaan jotakin sitten vielä ESR on samaa mieltä siitä, kun pyritään edistämään räätyltävää toimintaa, se loisi huomattavia kilpailuetuja, kilpailu vahvistuisi EU-ssa eri kansallisten markkinoiden välillä ja näin luotaisiin painetta sille, että kansalliset toimitusmaksut laskisivat ja hän kommentoi sitä, että esittelen lähestymistapa yhdistelmäkorttien kohdalla on varsin rohkea. Hän on ehdottanut tarkistuksia, jolla voitaisiin vasta legitiimeihin huoleihin, joita kaikki sidosryhmät ovat esittäneet sitten herra Freijon mietinnöstä haluaisin kiittää teitä erittäin laajasta työstä. 117 tarkistusta on tehty. Meidän päätavoitteenamme, mitä tulee maksupalveludirektiiviin, on kaksinainen. Ensinnäkin halutaan tästä mahdollisuudet sidosryhmille, sidosryhmille markkinoilla ja sitten myös halutaan varmuutta kuluttajille, jotka käyttävät näitä maksupalveluita. Voimme tukea monia esittelijän tarkistuksia, jotka liittyvät juuri sen oikeusjärjestelmään, jossa on mukana kolmannet osapuolet palveluntarjoajina olemme hyvä, että puhutaan myös näiden kolmannen osapuolten vastuukysymyksistä, jotka ovat siis vastuussa asiakkailleen, niin jos on tapahtunut virhe näissä transaktioissa. Kuitenkin vieläkin jää jäljelle kysymys siitä, tarvitaanko sopimussuhteita kolmansien osapuolten ja maksupalvelun tarjoajan välillä tarvitaan sekä esittelijät ja meidän ryhmämme varmasti voivat käydä hyvää keskustelua tästä asiasta. Sitten vielä lopuksi Ashley on pannut merkille, että tässä muodossaan maksupalveludirektiivi 2 antaa kuluttajille mahdollisuuksia eikä niinkään sisältöä, että tämä laajentaisi koskisi myös hyväntekeväisyysmaksuja, joita voidaan tekstiviestin lähettää Tätä pidetään tällä hetkellä välineenä ja sitä käytetään varsin paljon omassa maassa ja niin uskon, että muuallakin. Tämä tarkoittaisi sitä, että mobiilioperaattorit Iso-Britanniassa joutuisivat toimimaan kahdenlaisen lainsäädännön alla mm, usein tämmöisiä vähäisiä maksuja esimerkiksi pienet hyväntekeväisyyslahjoitukset, ja me tunnemme huolta siitä, minkälaisia mahdollisia vaikutuksia tällaista saattaa syntyä. Tähän mennessä tämä on ollut varsin arvokas lähde hyvän tekeväisyydessä. Ashley haluaisi, että tätä asiaa oltaisiin käsitelty herra Feijon mietinnössä, jo ensimmäisen mietinnössä, mutta hän uskoo, että pystymme kyllä laatimaan tarkistuksia tästä asiasta myöhemmin. Ja hän haluaa mielellään tehdä yhteistyötä esittelijöiden kanssa näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDstä puheenvuorossa herra Tero. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, varjoesittelijät esittelijät. Niin kuin jo sanoin ensimmäisessä näkemysten vaihdossa, tarkoitukseni on pitää kiinni laajasta avoimuudesta ja kilpailun parantamisesta, tehostamisesta, jotta kuluttajilla on parempia vaihtoehtoja maksualalla. Tänään puheenvuorossani keskittyisin toimitusmaksuihin korttimaksujen kyseessä ollessa. Jossain määrin voin ymmärtää komission pyrkimyksen säännellä rajat ylittäviä toimitusmaksuja en ole vielä vakuuttunut siitä, että tämä on tarpeen ottaa käyttöön ennalta määrittyjä kansallisia toimitusmaksuja, eli sellaisia, silloin kun kyseessä on maksut, jotka pysyvät yhden maan rajojen sisällä. Toimitusmaksut eivät kuulu meidän päätettäviksi. Lainsäädäntötoimet olisivat kansallisesti tarpeen, jos otamme huomioon erilaisia markkinamalleja, jotka ovat käytössä eri jäsenvaltioissa, mutta kyllä nämä asiat pitäisi jättää jäsenvaltioille itselleen päätettäviksi. Meidän on pohdittava toimitusmaksujen tasoa vielä huolellisesti. Komissiohan niitä tässä on määritellyt. On varna se, että liiketoimintamallit järkkyvät. Jonkun on aina maksettava tarjottavasta palvelusta. Jos maksut harmonisoidaan, niin on vältettävä, että kustannukset eivät nouse. Ne kustannukset, jotka kuluttaja joutuu maksamaan. Täytyy myös mahdollistaa liiketoimintamallien elinkelpoisuus. Olen mietintöluonnoksen kanssa samaa mieltä siitä, kun pyydetään komissiolta kertomusta asetuksen täytäntöönpanosta. On myös arvioitava vaikutuksia kuluttajiin ja kauppiaisiin. Meidän on pidettävä mielessä jokapäiväinen elämä silloin, kun ehdotuksia hyväksymme. No, sitten nämä yhdistelmäkortit. Palvelu on toki hyödyllinen, mutta se on oltava vapaaehtoinen, ei suinkaan pakollinen. Kun ajatellaan sitten taas maksukorttijärjestelmien ja käsittelytoimien erottamista, niin tässä esittelijän ehdotus on, on hyvä. Lainsäädännöllä on useita vaikutuksia kuluttajaan ja myös siihen, minkälaisia valintoja he tekevät maksupalveluissa. Meidän on käsiteltävä tätä aihetta huolellisesti, ei pidä pitää liiallista kiirettä ja sen takia pyytäisinkin, että lykättäisiin tarkistusten määräaikaa muutamalla päivällä joulutauon jälkeen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 Ongelmana on myös sen, että on näitä erilaisia ongelmia, ja jos sitten on korkeat maksut, niin he eivät voi tästä päästä eroon. He eivät voi mennä maahan, jossa maksut ovat alhaisempia, niin kuin kuluttaja voi tehdä tai kauppias voi jossakin muussa tapauksessa tehdä. Mutta jos mennään siihen maahan, missä maksut ovat alhaisempia, silloin järjestelmäsäännöt, jotka sanellaan kauppialla, yleensä niistä todetaan, että heidän pitää siltäkin maksaa omassa maassa käytössä oleva korkea maksutaso, joten ne ovat tavallaan pattitilanteessa. Tämä on todellinen ongelma, aivan erityisesti kun nähdemme uusia tulokkaita, jotka haluavat päästä markkinoilla, uusia pankkijärjestelmät, jotka pyrkivät markkinoille, ne joutuvat sitten sen ongelman eteen, että jokaisessa maassa Pankkit odottavat erilaisia maksuja, joten ne eivät voi tulla markkinoille yhdellä bisnesmailla pelkästään, eikä tämä koske vain korttijärjestelmiä, vaan se koskee myön, myös mobiileja maksujärjestelmiä ja verkkomaksujärjestelmiä. Yksi todellista ongelmista tässä koko tilanteessa on ei ehkä niinkään tämä kilpailunäkökulma, vaan, vaan kuluttajan suojapuoli asiassa, koska alussa tässä sanoin, että me kuluttajat olemme kaikki sitä mieltä, että tämä on maksutonta, mutta itse asiassa ei ole. No, mutta koska näitä maksuja on, joita kauppa maksaa, niin hinta, jonka maksamme palveluista ja tuotteista, niin nekin nousevat johtuen näistä kauppiaille maksamista toimitusmaksusta, koska ei ole mitään ilmaista lounasta olemassa, vaan kauppias joutuu maksamaan siitä, että me käytämme korttia, niin kyllähän silloin panee tämän hinnan jollain tavalla tuotteisiinsa tai palveluihinsa, palveluihinsa joten näemme, että kuluttajat, jotka yleensä eivät ole niitä rikkaimpia, jotka jotka maksavat käteisellä, vaan silloin he epäsuoraan rahoittavat rikkaampia kuluttajia, jotka käyttävät näitä hienoja platinum-kultakortteja ja muita tai luottokortteja, joten epäsuorasti he rahoittavat tällaisia palkkiojärjestelmiä, joita pankit käyttävät ohjatakseen kuluttajia käyttämään näitä kannattavampia, voittatuottavampia kortteja heille, joten tämä on todellinen kuluttajasuojakysymys, joten on ihan oikein, että yritämme tämänhetkisen ehdotuksen myötä lisätä maksukorttien käyttöä ja maksu, muiden maksumallien käyttöä, mutta emme pyri vain siihen, että lisäämme luottokorttien käyttöä siinä määrin, että luottokortit vaikuttavat helposti siihen, että köyhät maksavat rikkaiden puolesta. Tätä haluamme juuri vastustaa tässä ehdotuksessa ja me haluamme myös toimia sitä vastaan, että syntyy liiallisia toimitusmaksuja ja syntyy epätehottomuutta, kun tällainen yhdistelmä korkeita maksuja ja palkkiojärjestelmiä. Tämä tästä taustasta ja ehkä voin vielä sanoa sen verran, että komissio on laatinut tällaisen kaksisivuisen lehtiön. Tämähän on varsin tekninen markkina alue ja voimme nähdä, että myös paljon väärää tietoa löytyy markkinoilta. Kuulemme esimerkiksi, että komissio olisi huono asia kuluttajan kannalta, vaikka itse asiassa ehkä se on huono asia kortinhaltijoille, joilla näitä hienoja kortteja, joista sitten muut kuluttajat maksavat. Jotta saataisiin kunnollista tietoa, niin olemme laatineet tällaisen kaksisivuisen tiedotuslehtiön. Se löytyy komissiosta. Toivottavasti voimme ja- jakaa sitä myös tänne jonnekin teille. Sitten ehkä, en halunnut pidätellä tätä liian pitkään, jos muutettaisiin tätä asetusta, me voimme osittain nähdä, mistä nämä muutosetukset tulevat ja ymmärrämme, että huolta liittyy siihen, että e, esitellä haluaa korjata tiettyjä ongelmia, mutta elementit, jotka vähentävät ehdotuksen tasoa, ja tuloksuista. Niitä ei näistä saavutettaisikin näitä tavoitteita meistä. Erityisesti jos me tiedämme, mitä oli jo saavutettu kilpailut me kahta kansallista järjestelmää vastaan, ainakin yksi näistä järjestelmistä, jos ehdotus tässä muutussa muodossaan toteutuisi ja hyväksyttäisiin siis, niin silloin tällä järjestelmällä ei ole muita valotteita kuin ne, joihin se on jo ryhtynyt kilpailutapauksessa vapaaehtoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että koko asetus ei lisäisi yhtään mitään siihen, mitä järjestelmä on jo sitoutunut tekemään muutenkin. Meistä tämä ei olisi hyvä asia, koska silloin kaikki ongelmat, joita olemme nyt tunnistaneet, niitä ei voitaisikaan ratkaista, jos sitten käyn läpi kohta kohdalta näitä ehdotuksia, joita on tehty muutoksiksi. Ensinnäkin määritelmä rajat ylittävistä hankinnoista, jos tämä rajoittuisi vain tilanteisiin, joissa kortinhaltija menee ulkomaille ja käyttää korttiaan jossakin muussa jäsenvaltiossa, silloin määritelmä ei enää kattaisi tilannetta, jossa kauppias siirtyisi ulkomaille ja käyttäisi palveluita jossakin pankissa toisessa maassa. Tämä on ongelma, koska se näin tilanne jatkuisi, jossa kauppiaat eivät voi hyötyä sisämarkkinoista. Ja jos selvitys on silloin se, että me emme halua, että tämä koskee, vaikuttaa markkinoihin, niin tämä on varmasti väärinkäsitys, koska kun ajatellaan asiaa sisämarkkinoiden kannalta, me haluaisimme, että tämä vaikuttaa markkinoihin. Me haluamme sisämarkkinat, sellaiset sisämarkkinat luodaan, että myös vähittäiskauppa voi hyötyä rajat ylittävästä kaupasta ja transaktiosta. Silloin olisi hyvä asia, jos rajat ylittävät transaktiot kattaisivat myös vähittäiskauppa kaupan, joka siirtyy ulkomaille ja käyttää hyväkseen pankin tarjoamia palveluita toisessa maassa. Tämä on ensimmäinen kohta. Sitten toinen asia, ehdoton katto, jota komissio ehdotti. Komissio siis toteaa, että säännellyt maksut pitäisi mennä 0,2-0,3 prosentin kuluttajakorttien kohdalla. Se pitäisi olla ehdoton katto. Mietinnössä ehdotetaan sitä, että muutettaisiin tämä painotettuun keskiarvoon ja voimme kyllä nähdä, minkä takia näin on, koska sitoumuksessa Säännökset, joihin järjestelmät ryhtyivät kilpailulainsäädännön mukaisesti, oli tällainen painotettu äh, keskiarvokatto, voit käyttää maksuja joissakin transaktioissa, voit pyytää korkeampia toimitusmaksuja, toisen kohdalla al- käyttävät alhaisempia toimitusmaksuja. Mutta tässä yhteydessä on vaikea ymmärtää, miten tämä toimisi ne ovat konsultointiyrityksiä, joita järjestelmät ovat nimittäneet, jotka tarkastavat kaikki maksutapahtumat ja tarkastavat, onko tämä painotettu keskiarvo tilanteessa toteutuu käytännössä. Lainsäädännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa tarvitaan sääntelyitä viranomaisia, joilla on henkilökuntaa, joka voi tätä tarkastustoimintaa tehdä, ja se on kyllä aikamoinen taakka jäsenvaltioiden kannettavaksi. Ja kaiken tämän lisäksi kysymys kuuluisi, miten määritellään tämä painotus onko se sektorikohtaista, alakohtaista, esimerkiksi korusektorilla eri kuin päivittäistavaroiden kohdalla tai autojen kohdalla erilainen painotus, koska se, se pankeista, jäsenvaltiosta tai jos se per, per järjestelmä määritelty, ei ole helppo vastata tähän ja meistä olisi paljon parempi pitää kiinni tällaista ehdottomasta ylärajasta. Tietysti jos pankeilla on ongelmana tällainen eroa alhaisissa ja matalissa ja korkeissa maksuissa, niin ehkä tähän voitaisiin tarttua niin, että on kiinteät maksut käytössä näillä tasoilla, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että kannattaisi kyllä olla tällainen ehdoton katto käytössä. Siihen liittyy plussia. Sitten on all cards-sääntö, kaikki kortisääntö. Jos pois pidettäisikin tästä säännöstä, niin silloin tämä tarkoittaisi sitä, että kuluttajan luottamus voisi vähentyä, jos, jos kuluttaja haluaa käyttää tätä, näitä kortteja, joista maksetaan kaupassa korkeat hinnat, jotta sitten voidaan rahoittaa nämä palkkiot, joita kuluttaja taas saa, matkoja, vakuutuksia ja muita hyötyjä, joita kuluttaja saa näiden kaupallisten korttien kautta. Tämä on juuri se järjestelmä, joissa kuluttajat eivät käyttäisi näitä kalliita kortteja ja rahoittaisivat sitten muiden kuluttajien toimintaa. Meistä periaatteessa tämä ei ole mikään ongelma, jos nämä maksut ovat edelleenkin korkeita, mutta silloin kaupalla pitäisi olla mahdollisuus evätä tällaiset kortit tai yksittäisesti velottaa tällaisten korttien käytöstä kuluttajia. Ja tämän takia meistä tämän kaikkien korttien hyväksyntö koskevan säännön poistaminen ei ole hyvä idea. Sitten esivalittu yhdistelmäkortit. Ymmärrän Rova Intveltä, joka sanoi, että miten tässä toimii, toimiikin. Aina val, on valituksia ja jonot pitenevät. Ja sama koskee sitä, mitä me aina kuulemme. Me olemme sitä mieltä, että perussääntö, mitä sitten muutoksia tehdäänkin, niin sitä linjaa pitäisi seurata, että talous toimii tehokkaasti silloin, jos toimija, joka maksaa laskun tai joutuu tuotestapalusta loppujen lopuksi maksamaan, on myös se, joka valinnankin tekee. Ja tässä tapauksessa joko kuluttaja tai vähittäiskaupan koska he maksavat laskun maksupalvelusta, jota käytetään, eikä pankkien joiden kannattaa lisätä tuloja näiden piilomaksujen kautta. Me siis puoltaisimme sitä, että olisi tällaisia esivalintoja, esivalintoja koskien välintöjä, joita haluan käyttää. Niin ensinnäkin vähittäiskauppa määrittelee tämän, sanoo mitä hän haluaa hyväksyä ja sitten kuluttaja voi vaikuttaa tähän. Ja kaupan edustajan ei pitäisi voida ylittää tavallaan kuluttajan valintamahdollisuuksia, jos hän haluaa valita eri tavoin. Sitten nämä kiertosäännöt start anteeksi, ehkä teidän pitäisi nyt alkaa lopetella, koska meillä on enää muutama minuutti. Last point. I... Yeah. No vielä ihan tämä viimeinen kohta, olen samaa mieltä, aika kuluu. In the proposal that we also... Tärkeä äh, sääntö, joka löytyy myös amerikkalaisesta lainsäädännöstä, joka pyrkii estämään sen, että pankit ja järjestelmät voivat ottaa käyttöön mekanismeja, jotka itse asiassa kopioivat näitä toimitusmaksuja joita tässä juuri halutaan poistaa. Ja mietin että on sitä, että poistettaisiin tällaiset kiertosäännöt kotimaisissa maksuissa, mutta pidettäisiin kuitenkin niistä kiinni rajatulittavissa maksutapahtumissa. Emme ymmärrä, miksi tällainen ero pitäisi olla. Meistä olisi hyvä, että säilytetään tämä kiertosääntö sekä kansallisissa maksutapahtumissa että rajatulittavissa transaktiossa. Kiitoksia. Thank you very much indeed, Rita. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Koetan edustaja, olkaa hyvä Filip. As brief as possible. if you could be brief. Yes. Um, I mean, Koitan puhua mahdollisimman lyhyesti niin. Maksupalveludirektiivi pyrkii kolmen asian kuluttajan suojaan laajentamalla direktiivin soveltamisalaa taloudellisiin toimijoihin, jotka toimivat maksupalvelumarkkinoilla, mutta joita ei ole pidetty rahoituslaitoksena tähän asti, koska niitä on koskenut poikkeus. Yksi tapaus on esimerkiksi verkkokaupat, nämä otettaisiin nyt mukaan uuteen direktiiviin. Kuluttajat ja vähittäismyyjät eivät ole pystyneet vetoamaan EU-lainsäädäntöön, vaan verkkokaupan osalta ovat olleet riippuvaisia sopimuslausekkeista. Ja esimerkiksi teleoperaattorit ovat hyötyneet tähän asti näistä säännöistä. Sitten lisäksi tämä uusi direktiivi tulee mahdollistamaan verkkokaupat, niiden lisääntyminen asiakkaiden tunnistattavuuden avulla ja näin pystytään vähentämään petoksia ja tämä on yksi tärkeä syy, minkä takia monet asiakkaat tällä hetkellä Euroopassa eivät mielellään tee verkkoostoksia ja tästä pääsinkin tämän tärkeän uudistukseen tässä direktiivissä, eli tässä on nyt sitten otettu nämä velvoitteet koskien kolmansia maksupalvelun tarkoja varten. Markkinoillahan toimii jo toimijoita ja ne pystyvät nyt sitten hyödyttämään sekä vähittäismyyjiä että mm, asiakkaita. Ne pystyvät nyt tunnistamaan samalla tavalla kuin pankit. Ja näin saadaan oikeanlainen tasapaino kuluttajien ja vähittäismyyjien intressien välillä ja sitten uusien markkinatulokkaiden välillä maksupalvelun tarjoamisessa. Tämä on tietenkin hyvin hankalaa tasapaino saavuttaa ja komission ehdotuksessa on kyllä ihan oikeita asioita painotettu. Kuluttajat tarvitsevat turvaa ja saavatkin sitä tästä ehdotuksesta. Tässä on ehkä parantamisenkin varaa vielä mutta emme saa asettaa esteitä uusille tulokkaille markkinoille pääsyn suhteen tai jo markkinoilla toimijoillekaan. Ja sittenhän tässä on yhteys tähän käsittelymaksuehdotukseen. Eli ajatuksena on, että vähittäismyyjät tai myyjät voivat käyttää tätä käsittelymaksua mutta tiedän, että meillä on nyt vähän aikaa ja pyrimme tässä hyvään yhteistyöhön kaikkien esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, löytyy löytyisi taas tasapainoinen ehdotus. Kiitoksia varmasti se onnistutaan. Vielä muutama kommentti omalta puoleltani niin liittyen keskusteluun, jota olemme käyneet. Haluan kiittää ensin kaikkia esittelyitä, varjoesittelyitä heidän kommenteistaan. Olen samalla Terra Baldinin kanssa siitä, että meidän täytyy luoda yhtenäinen järjestelmä, joka toimii tehokkaasti. Varmasti kaikki jakavat tämän tavoitteen. Sitten Sofin kanssa on samaa mieltä sikäli, että on tosiaan tärkeää, että lainsäädäntö ei koske vain tämänhetkisiä maksujärjestelmiä, vaan myös tulevia maksujärjestelmiä, joita saattaa ilmestyä, ilmentyä. Sitten kolmit kolman osapuolen järjestöstä olen samaa mieltä, että voidaan etsiä sellaista muotoa, jossa otettaisiin huomioon myös sääntely silloin, kun on tiettyjä markkinakiintiöitä, tiettyjä tasoja mielelläni keskustelen ja näistä asioista etsitään ratkaisua yhdessä, mitä tulee sitten tähän co-patching yhdistelmäkorttikysymykseen, joka Sofi ja vi- muut ovat ottaneet esille. Samoin Sampa puhui tästä. Mielestäni niin on tärkeää mitä tulee näihin muovikortteihin, löydetään joku vapaaehtoinen, ei-pakollinen ratkaisumalli suhteessa muihin maksujärjestelmiin, koska uskon, että komission ehdotus voitaisiin tässä hyväksyä, mutta yleisesti ottaen, mitä tulee yhteiskorttijärjestelmiin, pitäisi etsiä tähän joku täsmällisempi malli. Sitten kaikkien korttien käyttömahdollisuus kaikkien kohteen hyväksymistä koskeva sääntö. Tässä pitäisi löytää myös joku muotoilu. Ymmärrän kyllä vihreän tuntevan huolen siitä, että on vaikea täytäntöönpanna keskiarvoa, painotettua keskiarvoa, mitä tulee näihin kattoihin. Ja tästäkin varmasti voimme löytää sellaisen muodon, joka tyydyttää eri osapuolia. Ja vielä lopuksi olen samalta Sampo kanssa siinä, että pitäisi ottaa huomioon kuluttajien arkipäivä niin, että loppujen lopuksi tämä asetus onnistuu siinä, että todellakin on helpompi maksaa luottokorteilla eikä päädytäkään johonkin vastakkaiseen lopputulokseen, joka lisäisi vain ongelmia silloin, kun luottokortteja maksu pankkikortteja käytetään. Kiitän teitä kovasti keskustelusta, kiitän myös komissiota sen esittämistä kommenteista, enkä ollenkaan epäile, että tahdon avulla löydämme ratkaisut näihin ongelmiin, joista tänään olemme keskustelleet. Löydämme varmasti tuloksellisia tehokkaita ratkaisumalleja. Sitten puheenvuoron saa vielä kollegani Diego Feijo, jotta hänkin voi antaa palautetta tästä keskustelusta. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia osa- keskustelun osallistujia. Puhun lyhyesti, koska aika on kutakuinkin käytetty. Tuntihan tähän vierähti. Tähän keskusteluun osallistuneille haluaisin ensinnäkin sanoa kiitokset. Tekemäni ehdotus vielä kerran on lähtökohta, perusta. Se toimii keskustelumme pohjana ja täytyy todeta, että keskustelu oli kyllä minun korviani miellyttävää. Meillä on näkemyseroja, jotka nyt voimme todeta, ja on siis perusta, jolta sitten voimme lähteä harmonisoimaan tilannetta. On hyvin tärkeää, että saamme selkeätä tietoa uutta lainsäädäntöä on myös sopeutettava tulevaan kehitykseen. Meillä on uusia markkinatoimijoita, uusia innovaatioita, uusia maksupalvelun tarjoajia ja pitää pyrkiä ennakoimaan sitä, mitä jatkossa tapahtuu. Täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että maksu tapahtumissa on suurta avoimuutta, laajentumista. Tätäkin kysymystä täällä käsiteltiin. Sitten nämä toimitusmaksut, niistä vielä vallitsee varsin eriäviä näkemyksiä, mutta olen aivan valmis kuuntelemaan erilaisia kantoja. Voimme toki keskustella jopa toimitusmaksujen kieltämisestä ja olen valmis varjoesittelijöitä ja kaikkien halukkaiden kollegoiden kanssa keskustelemaan, jotta pääsemme sitten lopulliseen ratkaisuun. Niin ikään täällä on viitattu määräaikaan tarkistusten osalta. Nythän joulu lähestyy ja loma lähestyy. Täytyy katsoa, miten komission yksiköissä toimitaan ja tutkia, voitaisiinko määräaikaa tarkistusten suhteen jossain määrin lykätä. 7. tammikuuta meillä on suunnitteilla pyöreän pöydän neuvottelut, niin joihin kaikilla on sitten mahdollisuus osallistua. Olen tyytyväinen, että komissio omassa esityksessään on aika lailla samalla aallonpituudella kuin parlamentti kannanotoissaan. parlamentti totta kai keskustelee sitten eri toimijoiden kanssa. Kiitos. La agenda de la mañana. Kiitoksia Diego. Jatkamme sitten iltapäivällä kello. Ai anteeksi, tarkistukset pitää jättää 9. tammikuuta mennessä. Keskustelemme tarkistuksista 12. tai 13. helmikuuta. Ensi vuonna sitten äänestetään valiokunnassa 20. helmikuuta. Jos kaikki menee hyvin, niin täysistunsa äänestetään huhtikuussa. Toivottavasti näin sitten käy. Nyt keskeytämme aamunistunnon ja jatkamme kello 15 samassa salissa. Kiitoksia kaikille.